annan nyt Euroopan neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille puheenvuoron ja toivotan hänet tervetulleeksi. Olkaa hyvä. Danke. President, members of... Puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, viimeinen huippukokous pidettiin vaikeina aikoina. Meillä on edelleen edessämme Britannian kansanäänestys siitä, pysyykö se EU:ssa vai ei. Ainoastaan iso britannian kansalaiset voivat tämän päättää. Se, mitä me voimme tehdä, oli, että sovimme uusista puitteista, joissa Iso-Britannia toimii EU:ssa. 28 hallitusten ja valtioiden päämiestä yksimielisesti päättivät oikeudellisesti ja peruuttamattomista uusista säännöistä, jotka koskevat Iso-Britanniaa. Nämä uudet säännöt vastaavat perussopimuksia, niitä ei voida tuomioistuimen toimesta peruuttaa. Tämä kuitenkin astuu voimaan vain, jos Iso-Britannian kansalaiset äänestävät EU-hun jäämisen puolesta. Ja jos he päättävät erota, silloin tämä sopimus raukeaa. Olemme päättäneet siitä, että tämä kaikki toteutetaan niin, että EUn perusarvot eivät vaarannu, esimerkiksi liikkumisen vapaus ja syrjimättömyysoikeus. Emme myöskään halua heikentää raha, talous- ja rahaliiton kehitystä. Jos olisin epäillyt sopimusta, en olisi koskaan ehdottanut tämän kaltaista sopimusta. Hankaluuksista huolimatta johtajat eivät lähteneet neuvottelupöydästä, koska tiesimme, mitä on pelissä. Eli se, että pidetään e- yhdistynyt kuningaskunta EU-ssa muokkaamassa tulevaa politiikkaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin vilpittömästi kiittää puheenjohtaja Junckeria ja hänen koko tiimiään, jonka kanssa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä tässä prosessissa. Haluan myös kiittää parlamentin neuvottelijoita, jotka olivat mukana ja jotka erittäin tehokkaasti toimivat pyrkiessään tavoitteisiinsa. Ja uskon vakaasti, että Euroopan parlamentti pitää täysin saada mukaan tähän prosessiin. Muistan aina Keskeiset keskustelut, joita kävimme puhemies Schulzin, Gualtieri Mrokin ja Verhofstadtin kanssa, ryhmien puheenjohtajien kanssa. Teidän ansiostanne tässä sopimuksessa voitiin ottaa koko EUn edut huomioon. Ilman teidän apuanne tämä sopimus ei olisi ollut mahdollinen. Kiitoksia kovasti. EU tulee kunnioittamaan Ison-Britannian päätöstä, jos enemmistö haluaa lähteä EU-sta, näin myös käy. Tämä muuttaisi Eurooppaa ikuisesti. Ja tämä muuttaisi EUta huonompaan suuntaan. Totta kai tämä on henkilökohtainen näkemykseni. Pääministeri Cameron sanoi maanantaina alahuoneessa, että nyt ei ole aika luoja, luoda rajoja länteen. Ja olen hänen kanssaan täysin yhtä mieltä. Ja siksi teenkin parhaani tämän estämiseksi, mutta toisaalta, jos yhdistynyt kuningaskunta päättää jäädä, toivon, että tämäkin parlamentti varmistaa, että tämä sopimus myös muutetaan sitten lainsäädännöksi, joka astuu voimaan arvon jäsenet. Nyt sitten maahanmuutto, muuttoliikekriisi. Meillä on edelleen keskeisen tärkeä toimintasuunnitelma Turkin kanssa, että meidän on tehtävä kaikki, jotta tässä onnistutaan. Ja tämä merkitsee sitä, että näiden korkeiden tänne tulijoiden tulijoita koskevien lukujen, lukujen pitää laskea ja siksi olemme tapaamassa Turkia erityiskokouksessa 7.3. Pyrimme luomaan konsensusta tässä kriisissä ja jotta tämä onnistuu, ensin täytyy välttää tällaisia A, B ja C suunnitelmia. Tästä ei ole hyötyä, koska se vain luo jakolinjoja Eurooppaan tuomatta mitään ratkaisuja. Meidän pitää tämän sijaan koota yhteen erilaisia lähestymistapoja ja luoda kattava eurooppalainen suunnitelma. Toiseksi eurooppalainen vastaus ei merkitse vain sitä, että Brysselissä tehdään päätöksiä, vaan vieläkin enemmän se merkitsee päätöksiä, joita tehdään pääkaupungeissa. Ja tämä on hyväksyttävä, mutta samaan aikaan meidän tulisi pyrkiä parantamaan päätösten koordinointia. EU on täällä siksi, että kaikki voisimme tehdä yhteistyötä. Ja lopuksi meidän on kunnioitettava sääntöjä ja lakeja, joita yhdessä olemme hyväksyneet. Tämä koskee sekä sisäisten siirteen sääntöä sekä sitä, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat täysin Schengenin rajasäännöstön sääntöjä. Schengen on saatava uudelleen käyttöön täysimääräisesti. Tähän tarvitaan paljon varoja ja poliittisia ponnistuksia sekä aikaa. Kenties jotkin maat eivät kykene selviämään haasteista, mutta Eurooppa auttaa näitä maita. Meidän on investoitava Schengeniin, ei sen romahtamiseen. Schengenin tulevaisuus on yksi tärkeimmistä keskustelun aiheista 7.3. Sitten humanitaarisen avun antaminen jatkossakin Syyrian ja koko alueelle. Lontoon lahjoittakonferenssi on tärkeä. Kolme, kaksi kolmasosaa lupauksista saatiin Euroopasta. Ja on luvattu 3,3 miljardia euroa vuodelle 2016 ja 3 miljardia on luvattu Turkille, jotta se selviäisi pakolaiskysymyksestä. Jatkan edelleen ponnistuksia sen eteen, että G7 ja G20 kokouksissa löydetään maailmanlaajuinen ratkaisu tähän ongelmaan. En voi kuitenkaan vain levätä laakereillamme. Nyt elämme vaarallisia aikoja Euroopassa. Nyt on toimittava ja luotan teidän tukeenne. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Sitten komission nimissä komission puheenjohtaja Juncker. Arvoisa puhemies. Me olemme eh, britannialaisten ystäviemme kanssa käyneet keskustelua, josta koitui rankka ja aikaa viepä. Neuvottelut olivat vaikeita, mutta lopulta me saimme 27 eh, jäsenvaltiota ja Britannian eh, ymmärtämään että, ja toimimaan, osoittamaan, että Eurooppa pystyy tekemään päätöksiä vaikeissakin oloissa. Haluan kiittää erityisesti puheenjohtaja Tuskia joka tehokkaasti ja ystävällisesti avusti komissiota, kun, ja hän vei keskusteluja tyylikkäästi eteenpäin. Haluan kiittää myös puhemies Schulzia ja Euroopan parlamentin Sherpoja, joita ilman ja joiden apua ilman tuloksia emme olisi saaneet aikaan niitä tuloksia, jotka nyt saimme. Olemme saaneet aikaan yhteisymmärryksen sopimuksen UK kanssa. Britannian pääministeri sai oikeastaan läpi niin paljon kuin hän vain pystyi saamaan, ja me tarjosimme niin paljon kuin pystyimme tarjoamaan. Ja voidaan sanoa, että diili, sopimus on nyt tehty, se on tasapuolinen, se kunnioittaa Euroopan unionin suuria periaatteita, ja Siinä otetaan myös huomioon erilaiset huolenaiheet ja Britannian ehdotuksetkin. Uskon, että britannialaiset jotka historian aikana ovat useinkin historian aikana osoittaneet rohkeutensa ja urhollisuutensa ja viisautensa, niin varmasti nyt voivat yhtenä rintamana mennä eteenpäin. Komissio sinä, samana päivänä, sinä päivänä, kun brittiläiset hyväksyvät tämän Ähm, sopimuksen, niin äh, välittää myös tekstin äh, parlamentille. Erityisesti kiinnitän huomiota äh, niihin sosiaalisiin, yhteis- sosiaalisiin aspekteihin, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Eli aikanaan teemme näin. Tietenkin äh, viime huippukokouksessa keskustelimme myös maahanmuutosta ja pakolaiskysymyksistä, että varmaan, äh, teiltä oli varmaan jäänyt huomaamatta, että neuvostossa vahvistettiin se, mitä äh, neuvostossa periaatteessa hyväksyttiin. Nyt on kyse siitä, että se mistä on päätetty, se myös toteutetaan kunnolla. Siksi 7. maaliskuuta pidetään toinen Eurooppa-neuvoston kokous ei vain turkkilaisten kollegojen kanssa, vaan myöskin, jotta me keskenämme voisimme selvittää, miten mahdollisimman pian voimme taas täysin soveltaa Schengenin pöytäkirjaa ne on käynyt selväksi, että ainoastaan eurooppalainen lähestymistapa tuo ratkaisun maahanmuuttopolitiikkaan. Kansallinen sooloilu eh, ehkäisee meitä tässä. Komissio on nyt oikeuskiistassa Itävallan kanssa tällä hetkellä. Itävalta on maa, jota minä kovasti rakastan, mutta ei pitäisi nyt ajatella, että tämä on joku yhdistetty toimi Itävaltaa vastaan. Minä kovasti eh, ihailen niitä ponnisteluja, joita Itävalta on menneinä vuosina eh, tehnyt pakolaisten suhteen. Nyt me yritämme istua saman pöydän ääreen itävaltalaisten kollegojen kanssa ja lähden siitä, että tämä tulee myös onnistumaan. Kiitoksia puhemies. Paljon kiitoksia. Nyt EPP-ryhmästä edustaja Weber. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, mikä se tilanne on, jossa Eurooppa tällä hetkellä on? Meidän ympärillämme on sotaa Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa, Meillä on Putinissa kumppani, joka harjoittaa kansallista imperialismia. Meillä on hyvin alhainen kasvu Euroopassa, sukupolvi nuoria, jotka etsivät työpaikkoja ja näkymiä elämäänsä varten. Ja jos katsoo tätä tilannetta, niin on kyllä vaikea nähdä, että eh, viimeisessä Euroopan neuvoston kokouksessa todellakin eh, eh, keskusteltiin siitä, että pitääkö keskustella sitin erityistarpeista tai lapsilisistä Euroopan unionissa, vaikka nämä todellakin niitä tärkeimpiä keskustelun aiheita. Asetetaanko prioriteetit tässä oikein? No valitettavasti niin, että meidän täytyy keskustella tästä, koska britit nämä toiveet esittivät. Iso-Britannialla on erityisvaatimuksia, joista oli keskusteltava ja ensinnäkin haluaisin sanoa, että on hyvä, että meillä on tulos. Meillä on tämä tulos ja me voimme tukea tätä tulosta. David Cameron esitti toiveensa, hän taisteli ja hän sai vahvan tuloksen Briteille. Me EPP-ryhmänä tuemme tätä tulosta ja sanomme myös, että jos Iso-Britannian kansalaiset päättävät jäädä Euroopan unioniin, niin sitten EPP-ryhmä on oikeudenmukainen kumppani näiden vaatimusten toteuttamisessa. Ja kolmas asia, joka on sanottava, on, että tätä tulosta kunnioitetaan. Ne, jotka nyt ovat Isossa Britanniassa ja kertovat eh, ihmisille, että sitten jos he äänestävät ei, niin sitten mahdollisesti neuvotellaan uudelleen ja saadaan vielä parempi sopimus, niin heille on sanottava, että sopimus on pöydällä, erityisehdot ovat pöydällä ja nyt brittien on päätettävä, mm, me EPP-ryhmä emme hyväksy mitään lisäneuvotteluja. Hyvät kollegat, britit päättävät nyt, he ryhtyvät keskustelemaan ja ensinnäkin tässä tullaan totuutta kyllä vääntelemään. Kuulin Nigel Faragein, kun hän sanoi, että kauppaa Iso-Britannia voi paljon paremmin käydä Euroopan unionin ulkopuolella. Täytyy sitten kysyä, miksi Irlannilla on 6 prosentin kasvu, vaikka se on Euroopassa, miksi Saksa on suurin kauppavalta, vaikka se on Euroopassa, miksi Kiina ja amerikkalaiset pyytävät, että Iso-Britannia pysyisi Euroopassa, koska silloin on se helpompi tehdä yhteistyötä Euroopan kumppanuudessa kauppakumppanin kanssa. Ja sitten hän sanoi, että 6000 ulkomaista vierastaistelijaa on on mm, olemassa. Hänellä ei tätä lukua olisi, jos ei olisi Europolia, koska sieltä hän noin luvut sai. Ja Europolin johtaja sanoi, että sulisi suuria turvaaukkoja Iso-Britannialle, jos hän jos Iso-Britannia EU-sta lähtee. Eli Nigel Farage sanoo äh, asioita, jotka eivät ole totta päästäkseen EU-sta. Äh, ja mitä sitten tapahtuu, jos mm, lähdetään EU-sta. No Putin pitää siitä ja terroristit pitävät siitä, koska he onnistuvat sitten jakamaan Eurooppaa ja luomaan epävarmuutta. Ja kolmanneksi me voimme ainoastaan esittää kutsun. Me voimme ainoastaan esittää teille siitä, että äh, pystymme tekemään asiat yhdessä. Meillä on suuria, suuria epävarmuuksia nyt ja kaikki näkevät sen, mutta jakautunut Eurooppa on varmasti heikompi ja äh, pystyy heikommin vastaamaan näihin haasteisiin. Siksi pyydämme, kutsumme brittejä jatkossakin äh, tekemään asiat yhdessä. Ja sitten vielä sananen maahanmuutosta. Komission puheenjohtaja tämän kauniisti sanoi, että äh, jo päätetty vahvistettiin. Se on hyvä, että se vahvistettiin, mutta valitettavasti meillä on vielä paljon kansallista egoismia ja äh, puolue ähm, poliittista itsekkyyttä tässä ja se koskee kaikkia puolueita, haluan tämän sanoa. Äh, myönteistä se että olemme sitoutuneet siihen, että EUn rajat on varmistettava ja NATO-aloitetta Egean merellä tuetaan. Ja ihmiset, jotka Alepossa nyt pakenevat Venäjän pommeja, niin näitä ihmisiä me emme voi jättää Syyrian ja Turkin rajalla. Emme voi pyytää Turkia avaamaan rajoja mutta sulkemaan rajaa Tur- Kreikkaa kohti. Tämä ei ole humanitaarinen lähestymistapa. Siksi kummatkin asiat kuuluvat yhteen. Toisaalta rajojen suojeleminen, toisaalta auttamisen halun näyttäminen. Nyt on puhuttu riittävästi, nyt pitää te- tehdä jotain. Ja nyt ottaisin kansalaiset mukaan, puhemies. Bertelsmann säätiö julkaisi tutkimuksen muutama päivä sitten, jossa kysyttiin kansalaisilta, ei poliitikoilta, vaan kansalaisilta ja meille annettiin siinä kaksi tehtävää. Ensinnäkin se 79 prosenttia eurooppalaisista haluaa säilyttää matkustusvapauden tällä mantereella. 60 prosenttia briteistä muuten haluaa sitä. Ja 79 prosenttia Euroopan kansalaisista haluaa, että autamme pakolaisia ja toimimme tässä yhdessä. Euroopan kansalaiset ovat tässä fiksumpia kuin useat poliitikot. Er edustaja Weber, edustaja Carver haluaa esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä, edustaja Carver. Kiitoksia, edustaja Weber. Haluaisin kysyä kysymyksen. Te puhuitte uudelleen neuvottelusta ja siitä, että nyt on tehty sopimus mutta jotkut ihmiset Britanniassa antavat val- valitsijoille tai äänestäjille sellaisen kuvan, että tässä olisi tulossa jonkinlainen mahdollinen vaali. Mutta voitteko te nyt kertoa, että äänestys, kansanäänestyksestä ei nyt enää uudelleen neuvotella? Minä jos haluatte, että vielä sanon äh, tarkemmin sen, minkä jo kerran sanoin, niin sanon sen mielelläni. Tämä esitys on pöydällä ja se on tarjous kummallekin osapuolelle. Se on kompromissi ja kompromississa kumpikin osapuoli lähestyy toista. Se on kompromissin ajatus. Näin se pitäisi nyt nähdä. Kummatkin osapuolet ovat tehneet ponnisteluja. Esitys on hyvä, se on pöydällä, se on se tarjous, jonka Eurooppa tekee eh, Iso-Britannian kansalle. Me toivomme, että David Cameron ja kaikki ne, jotka eh, kannattavat yhteistä tulevaisuutta, voivat vakuuttaa ihmiset. Ja jos äänestetään ei, niin sitten uusia neuvotteluja ei tule. Kiitoksia. Ja nyt sosiaalisti- ja demokraattiryhmästä edustaja Pitellä. Kiitos puhemies. Haluan sanoa tämän selvästi ryhmän nimissä. Iso-Britannian on jäätävä Euroopan unioniin. Ei pelkästään siksi, että se, siitä on sille hyötyä. Ei, me kaikki tiedämme, että mahdollinen Brexit olisi tavallaan hyppy tyhjöön, sillä olisi erityisesti brittien kannalta katastrofaaliset seuraukset. Ei Eurooppa kuitenkaan ole mikään tällainen sopuavioliitto, vaan brittien pitää pysyä Euroopassa, koska he kuuluvat Eurooppaan. Meillä, Isolla Britannialla on yhteistä historiaa ja kulttuuria. Ilman Lontoota, ilman Iso-Britanniaa Eurooppa ei olisi enää kaltaisensa. Joten hyvä, että perjantaina saatiin sopimus aikaan. Kiitoksia kaikille niille, jotka olivat töissä mukana. Sherpat, Juncker, puhemies Schulz ja neuvoston ministerit. Yhtä selvästi haluan kuitenkin myös lisätä, että emme hyväksy sitä, että meidät otetaan panttivangeiksi siksi, että brittikonservatiivien riveissä on omia hankaluuksia. Eurooppa kärsii pahimmasta kriisistään ja nyt on äänestysmetodeista keskusteltu viikkoja ja siitä, miten voidaan vaikuttaa pankkiunioni. Juridisesti sopimuksessa puhutaan siitä, että kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen ei puututa. Hyvä, panen tämän merkille, mutta yksi asia tässä ei minua vakuuta – Jos vaikka ajattelemme, että meillä on tässä kaksi eurooppalaista nuorta, he tekevät samaa työtä, niin on vaara siitä, että yksi heistä, pelkästään siksi, että ei saa olemaan britti, saakin vähäisemmät, vähäisemmät oikeudet kuin toinen. Tämä on syrjintää, vaikka toivonkin, että minulle osoitetaan vääräksi tämä olettamukseni niissä tuloksissa, joita saamme sitten kansanäänestyksen jälkeen. Meillä on kuitenkin periaatteita. Tässä täytyy olla varovainen, muuten tästä, tämä koituu tuhoksemme. Oikeuksien, kans, EUn kansalaisten oikeuksissa ei saa tehdä mitään eroja. Ja me taistelemme sen puolesta, että Iso-Britannia pysyy kanssamme. Ja sanon tämän todella suurella kunnioituksella brittejä kohtaan. Vain he voivat tämän valinnan päätöksen tehdä. Sanon tämän todella suurella kunnioituksella. Te olette olleet pääosassa maailman tapahtumissa, kun demokratiaa ja rauhaa on edistetty. Nämä ovat todella yhdistyneen kuningaskunnan DNAssa. Eli missä muualla voidaan paremmin osoittaa näitä arvoja. Iso-Britannia yhdessä EUn kanssa voi voittaa haasteet tällaisessa pelon sekaisessa maailmassa, jossa globalisaatio jyllää, jossa monet ovat yksin. Ja se, että silloin voi toimia yhdessä, tämä antaa valtavasti voimaa. Kiitoksia edustaja Pitella. Edustaja Pitella, edustaja Petan halusi esittää teille kysymyksen. Olkaa hyvä. Edustaja Betan. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies, kiitoksia Pitella. Nyt minä tarvitsen hiukan selvennystä. Minä kyllä kuuntelin, mitä te sanoitte, ja jos ö, ymmärsin oikein, mitä sanoitte, niin ilmeisesti sanoitte, että minkälaista syrjintää sosiaalioikeuksissa ei voida toteuttaa. Kyllä tässä sopimuksessa kuitenkin todetaan, että me voimme maksaa, että, että ihmisille voidaan maksaa sosiaalietuuksia ja lapsilisiä heidän omassa maassaan, mutta ei Britanniassa. Ja te itsekin sanoitte, että täytyy nähdä, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun lainsäädäntö menee parlamentin läpi. sanotteko te, että että lainsäädäntö voisi olla toisenlaista kuin sop- mitä sopimuksessa sanotaan ja että sopimusta voidaan muuttaa. Vaikka edelliset puhujat ovat sanoneet, että sopimusta ei tulla muuttamaan, voiko kuitenkin olla niin, että Britannian parlamentti voi muuttaa lainsäädäntöä ja sopimusta? Leijun parlamentaari parlamentare europeo Te olette Euroopan parlamentin jäsen ja varmasti tunnette aina ainakin yhtä hyvin menettelyt kuin minä. En minä mitään tässä keksi me toivomme, että britit äänestävät sen puolesta, että e- maa pysyy EU-ssa. Jos näin käy, komission pitää esitellä täytäntöönpanotoimet parlamentille. Silloin voimme tarkastella niitä ja keskustella niistä. Parlamentin jäsenet voivat vapaasti asioita arvioida, mutta kukaan ei voi ennakoida tuloksia. Sitten kun saamme näitä toimenpiteitä, me lähdemme niitä arvioimaan. Toimimme rakentavasti ja me todella kaikin tavoin haluamme pitää britit mukana EU:ssa. Kiitoksia edustaja Pitellä nyt ESR-ryhmästä. Edustaja Fox. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Viime viikolla tehty sopimus oli vaikea molemmille osapuolille. Monilla mailla oli huolia, vastalauseita, mutta minä olen iloinen siitä, että näiden esteet, esteiden yli päästiin. Siinä auttoi äh, tahdonvoima ja Haribo-keksit ja kaikki mahdollinen. Minä olen varma siitä, että Britannian erityisasema olisi paremmin toteutunut, jos me emme olisi koskaan liittyneet Euroopan unionin ja Schengeniin. Mehän emme halunneet olla osa tätä eurooppalaisen poliittisen projektin harhaa. Tämä sopimus on sellainen, jonka myötä Britannia joutuu esittämään roolia Euroopan unionissa. Toivottavasti se nyt sitten voi myös olla kohtaamatta syrjintää sellaisilla alueilla, jossa se haluaa toimia omalla tavallaan. Minun ryhmäni hyväksyy tämän uuden diilin ja nyt kansalaisten on tehtävä päätös. Hyvät kuulijat, minä tuen kampanjaa pysyä Euroopan unionissa. easy gentlemen. Rauhassa, rauhassa. Syyni, järkeilyni on seuraava Britannian talouden elpyminen, jos kohta hyvä se on edelleen hauras, enkä halua riskeerata sitä sillä tavalla, että meidät revitään sisämarkkinoista. Minä uskon myös, että oma vaalipiirini on turvallisempi ja maani tulee olemaan turvallisempi, jos me jatkamme yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa. on hyviä ihmisiä, jotka voivat olla eri mieltä kanssa, niin minä kunnioitan heidänkin päätöstään. Ja jos britit päättävät lähteä EU-sta, niin meidän täytyy kunnioittaa tätä päätöstä ja saada se toimimaan. On myös sellaisia tässä parlamentissa, jotka eivät kunnioita muiden päätöksiä ja valintoja. He täällä minun niin naureskelevat sano, vertaavat EUta Neuvostoliittoon. Mielestäni tämä on ö, hölmöä ja ö, se on sitä paitsi väärin niitä ö, henkilöitä kohtaan, jotka ovat joutuneet elämään kommunismin ikeessä. Koska toisin kuin Neuvostoliitto, liitto, niin mikä tahansa, mikä tahansa maa on vapaa lähtemään Euroopan unionista siinä on eroneuvostoliittoon. E, EUn jäsenyys on valinta ja konservatiivipuolue kunnioittaa tätä valintaa. Joten hyvä puhemies, äänestäjät Britanniassa tulevat harjoittamaan suvereenisuuttaan. He tulevat päättämään, jäädäkö vai lähteäkö. Ja UKssa me voimme nyt katsoa eteenpäin, voimme odotella hyviä keskusteluita seuraavien kuukausien aikana. Euroopan unionin taas täytyy keskittyä maahanmuuttokriisiin, joka sillä on edessään. Hollannin pääministeri sanoi, että meillä on kuudesta kahdeksaan viikkoa pelastaa Schengen. Hän sanoi tämän viisi viikkoa sitten. Tässä parlamentissa me emme näköjään halua hyväksyä sitä, että maahanmuuttokriisiä pahensi se, kun Merkel sanoi, että Saksa ottaisi vastaan ihmisiä rajattomasti. Ja tällä tavalla nyt on käynyt niin, että ihmisiä todella tulee rajattomasti. Ja joissain maissa, kuten Unkarissa, kunnioitetaan sääntöjä, suojelevat Schengenin rajoja, niin heitä kritisoidaan. Kun muut rikkovat näitä sääntöjä, niin heille hurrataan. Me emme voi aloittaa tämän kriisin ratkaisua ennen kuin pidämme huolen siitä, että sääntöjä noudatetaan ja suojellaan Schengenin ulkorajoja. Meidän täytyy prosessoida asianmukaisesti talteenottoja ja palautuksia. E, sekään ei vetele, että taloudellisista syistä maahan tulevat Eurooppaan tulevat liikkuvat oman tahtonsa mukaan. Meidän täytyy myös toimia, jotta Syyrian konflikti saadaan päätökseen. Meidän pitää pitää huoli siitä, että ne jo, pakolaiset, jotka ovat jo Jordaniassa, Turkissa ja Libanonissa leireillä, mm, saavat suojaa ja humanitaarista apua. Eikö ole täysin takapiroista, että Euroopan unioni suosii niitä jotka tulevat rajan yli, pikemminkin kuin niitä, jotka YK on jo luokitellut pakolla. Puheenjohtaja Task, minä, tusk, minä toivon, että seuraavaan ö, huippukokoukseen ö, tilatte Maison Antoine ranskalaiskioskista todella paljon ranskalaisia niin, että ihmiset jaksavat tehdä päätöksiä. Edustaja Fox, minulla on teille kysymys edustaja Corbettilta. Olkaa hyvä, edustaja Corbett. Olen iloinen kuullessani edustaja Foxin sanon, että hän on nyt päättänyt kampanjoida unionissa pysymisen puolesta. Me kaikki tiedämme, että hänen puolueensa on jakautunut täysin kahtia tässä asiassa. Haluaisin kysyä häneltä, nämä 20 brittikonservatiivimeppiä, jotka täällä ovat, kuinka monet tulevat kampanjoimaan teidän puoluejohtajanne pääministerinne kanssa unionissa pysymisen puolesta, ja kuinka monet tulevat kampanjoimaan UKIPin kanssa, jotta Iso-Britannia lähtisi äh, EU-sta äh, ovet paiskoin? Well, Mr. President, I think if... Niin, eh, jos Kobet eh, on minun kollegoideni mielipiteestä kiinnostunut, niin kysyköön heiltä. Das war jetzt für die Nyt liberaaliryhmästä edustaja Ferhoff. Tämähän oli mielenkiintoinen kysymys edustaja Corbettilta kaikesta huolimatta. Ja voi varmaan lisätä jotain. Miksi Pikku hetki, edustaja Verhofstadt. Teidän Äh, kollegallani edustaja Gulaarilla on kysymys varmaankin työjärjestykseen liittyen, jos oikein ymmärrän. Oui, monsieur le président, je trouve que nous sommes... Puhemies, niin, mehän olemme täällä Euroopan parlamentissa, ja kun te annatte puheenvuoroja sinisen kortin periaatteen mukaan, niin teidän tulisi äh, ehkäpä suosia keskustelua brittien ja muiden edustajien kanssa kuin keskustelua brittien kesken. Sitä voidaan käydä muualla. Mielestäni olisi parempi, jos te antaisitte mahdollisuuden esittää kysymyksiä muillekin. Hyvä edustaja Kullaa. Meillä on se sääntö, että sinistä korttia ei jaeta kansallisuuden mukaan, vaan nopeuden mukaan. Edustaja Corbett oli ensimmäinen, joka pyysi puheenvuoroa. Tähän asti olen aina jakanut sinisen kortin kysymykset sen pohjalta, kuka on ensimmäisenä viitannut. Paitsi edustaja Campbell Bannermanille en antanut puheenvuoroa, koska hän viittasi jo ennen kuin e, edustaja oli ryhtynyt puhumaan. Tietenkin tämä on totta. Miksi te voitte näin väittää, hyvä kollega? Ja, aber wir haben von hier aus ein mutta meillä on täällä varsin, ainakin yhtä hyvät näkymät kuin teillä, ja oli aivan selvästi niin, että edustaja Gorbet pyysi ensin puheenvuoron. Jos te olisitte ensin pyytäneet, niin te olisitte ensin saaneet puheenvuoron. Nyt on teidän ryhmänne puheenjohtajalla edustaja Verhofstadilla puheenvuoro. Olkaa hyvä. Niin, Haluaisin tästä äh, edustaja Corbettin ja Gularin kysymyksestä äh, jatkaa. Minä ihmettelen edustaja Fox, miksi te nyt puhutte täällä eikä edustaja Kamal? Hän ei varmaan vielä oikein tiedä, mitä hän aikoo tehdä. Ja tämä on huono vastaus edustaja Korvetin vastaukseen. Se olisi parempi vastaus edustaja Korvetin kysymykseen kuin että sanotte, että hänen täytyy itse kysyä. No niin, mutta toinen asia on ollut näissä neuvotteluissa mukana alusta asti. Edustaja Fox on aina kysynyt itseltäni, niin miksi tämä äh, brittisopimus sopimus oli niin tarpeellinen e, ja yksi asia on aivan varmaa. Tässä sopimuksessa ei ole kyse Euroopasta. Tässä on e, kyse, jossa yritetään uudelleen yhdistää konservatiivipuolue. Sanotaan se nyt rehellisesti. Minä en ehkä tiedä kansanäänestyksen tulosta, pysyykö e, Iso-Britannia Euroopan unionissa, mutta yhden tuloksen minä tiedän. Se ei ainakaan tule uudelleen yhdistämään konservatiivipuoluetta, se on aivan selvää, koska se minkä minä näen täällä on tällainen hieno kukkotappelu sen jälkeen, kun herra Tuskon tähän sopimukseen päässyt. Eh, herra Johnson haastaa David Cameronin. Minä olen nähnyt kyllä kunnianhimoisia poliitikkoja aikana, niin minä itsekin olen sellainen, eh, mutta Boris Johnson vie asian ihan uudelle tasolle ihan uudelle tasolle, koska äh, tässä on Lontoon pormestari, joka toimii Lontoon kansalaisten etujen vastaisesti. Ja kaikki tämä henkilökohtaisesta kunnianhimosta, eikä varmastikaan sitä varten, että saataisiin aika parempi Eurooppa tai Iso-Britannia. Tämä on ihan äh, uskomatonta, hyvät kollegat. Ja tämä on pateettista. Se on äh, dramaattista myös Iso-Britannialle. Äh, yhdistyneen kuningaskunnan yhtenäisyys on uhattuna ja Amerikan serkut sanovat, lopettakaa, me emme tee mitään kauppasopimusta teidän kanssanne, jos olette unionin ulkopuolella. Ilmeisesti tämä erityissuhde Yhdysvaltojen ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei olekaan niin erityinen enää tänä päivänä. Joten pieni neuvo niille, jotka tätä keskustelua nyt Isossa Britanniassa käyvät. Älkää ajatelko, että en jälkeen voitte tulla takaisin neuvottelupöytään. Minä tiedän, että jotkut ihmiset ajattelevat niin, ajat, sanovat, että ha, se on Eurooppa. Kun on kansanäänestyksessä sanot e, ei, niin sitten pääsee takaisin neuvottelupöytään, kuten Irlannin ja Tanskan kohdalla ja perustuslakiäänestyksen jälkeen Ranskassa ja Alankomaissa. Mutta siellä sama asia. Siinä oli kyse perustuslaista, oli kyse sopimuksesta. Tässä on kyse siitä, että pysytäänkö vai lähdetäänkö. Tiedättekö? Äh, joko niin tai näin. Ja jos nyt näen, miten äh, iso britannian valuutta on vaarassa, kuinka äh, Iso-Britannia eriytyy iso, Yhdysvalloista ja kuinka Isosta Britanniasta askel askeleelta on tulossa pikku Englanti, niin olisi kyllä viisaampi pysyä Euroopan unionissa. Mutta hyvät kollegat, vaikka tämä onkin patettinen keskustelu, se on myös dramaattinen ja tärkeä keskustelu Euroopalle, koska se, mistä me keskustelemme nyt, on hullua. Meidän täytyisi olla yhtenäisiä eikä jakautuneita. Ne ainoat, jotka hyötyvät jakautuneista euroista, ovat keitä he sitten ovat. No, ihmiset kuten Bashar al-Assad, Vladimir Putin, e, ISIS, ja sen sijaan, että keskustelisimme siitä, kuinka äh, asettuisimme heitä vastaan ja kuinka kehittäisimme strategiaa, niin me osoitamme jakautuneisuutta, olemme heikkoja. Ja eilen kävi jälleen kerran tämä hyvin selvästi ilmi, kun venäläis-amerikkalainen suunnitelma ähm, aselevosta Syyriasta saatiin aikaan, niin me emme jälleen kerran olleet pöydän äh, ympärillä, kun tehtiin tällaista tärkeää päätöstä. No niin, me voimme jatkaa ja jotkut tekevätkin niin, että jatkaa sillä, että valitamme tätä sopimusta ja puhumme tämän sopimuksen heikoista puolista. Minun vetoomukseni teille, puheenjohtaja Tusk ja muille, on, että tehdään päinvastoin. Käytetään tätä sopimusta ja pannaan Eurooppa jälleen raiteilleen ja tehdään Euroopasta jälleen toimiva. Lopetetaan vihdoinkin tämä Eurooppa a ja tämä pysähtyneisyys, joka johtuu Iso-Britannian kysymyksestä. Ei minulla herra herra Fox ole mitään sitä vastaan, että Iso-Britannia saa erityistatuksen. Jos ensi kerralla teille sopii myös se, että seuraavassa sopimuksen uudistuksessa me voimme myös edetä integraatiossamme, kaikissa niissä uudistuksissa, joita me tarvitsemme, jotta saisimme aikaan yhtenäisemmän Euroopan, koska me tarvitsemme sitä, jotta voisimme voittaa ne useat haasteet, joita edessämme on esimerkiksi maahanmuuttokriisi. Ja viimeinen asia on se, että meidän täytyy tehdä myös enemmän tämän maahanmuuttokriisin suhteen. Tehdä niin paljon kuin mahdollista, herra Tusk. Yhtä paljon ponnisteluja maahanmuuttokriisissä tarvitaan kuin mitä olemme eh, tehneet, jotta selvittäisimme tämän Brexit-asian. So, No niin, edustaja Verhofstadt, minulla on nyt seitsemän henkilöä, jotka haluavat esittää teille kysymyksen. Seitsemän. Niin, koska teidän vihainen hän on kyllä nyt lähtenyt jo salista. Noin seitsemän puheenvuoropyyntöä. Suurin osa heistä tulevat yhdestä maasta. Ensimmäinen kollega, joka pyysi puheenvuoroa, on edustaja Jaakonsaari. Hän on Suomesta, kuvitelkaapa, eh, niin että meillä on nyt suomalainen kollega, joka esittää belgialaiselta ryhmäpuheenjohtajalle kysymyksen. Tämä pitäisi nyt kaikille sopia. Herra puhemies, kiitos puheenvuorosta. Haluaisin esittää teille herra verhofstadt jonka tunnen taitavana puhujana ja intohimoisena eurooppalaisena kysymyksen oikeastaan saman kysymyksen minkä te esititte eh, foxille että eh, oletteko te tietoinen siitä että myös teidän ryhmänne jäseniä eh, esimerkiksi minun kotimaassani suomessa kamppailee euroeron puolesta ja ilmeisesti myös ryhmän rahoilla? En voi ymmärtää, miksi suomalainen kampanjoisi Brexitin puolesta. Britithän päättävät ja brittipoliitikot ottavat kantaa. Ja voin sanoa teille yhden asian, jos on yksi puolue yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka taistelee sen puolesta, että Iso-Britannia pysyy unionissa, se on liberaalidemokraattinen ja he ainoastaan. Ja sitten edustaja Zimmer yhdistyneestä vasemmistosta. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Puolueen sisäisen valtataistelun lopputulos on ollut nyt se, että viime viikolla lähdettiin purkamaan tärkeää pilaria, eli sosiaalista pilaria. No mitä tapahtuu tälle kolmelle aalle, kolmen luokitukselle? Onko tämä nyt unohdettu? Pakataan kimsut ja kamsut ja lähdetään, unohdetaan kaikki mitä on sanottu. EU lähenee jatkuvasti anglosaksista markkinaradikaalia mallia. 18 kahdetta voitaisiin sanoa, että tuona päivänä jälleen saatiin Margaret Thatcherin henki esille. Mutta todellinen draama tapahtuu jossakin muualla. Sadat tuhannet ihmiset ovat tulleet Kreikkaan ja EU ei suostu hoitamaan velvoitteitaan ja huolehtimaan tästä uudelleen siirtojen järjestelmästä huippukokouksessa tehtiin yksimielinen päätös ja se kumottiin seuraavana päivänä. Rajoja on suljettu, mutta on kuitenkin sovittu, että maaliskuuhun asti, seuraavan huippukokouksen asti, rajat pysyvät auki, että voimme neuvotella ja tehdä päätöksiä yhdessä. Nyt Viinissä pidetään konferenssi, ja minun on sanottava, että Kreikkaa ei siinä ole kutsuttu. Sehän on pääroolissa Miten meidän on tarkoitus löytää eurooppalainen ratkaisu? Tämä kritiikki kohdistuu myös komission ja neuvostoon. No mitä tarvitsemme? Juncker, te olette itse sanonut, että meidän on toteutettava se, mitä olemme luvanneet. Ja tämä on ensimmäinen edellytys sille, että nämä kiintiöt voidaan toteuttaa ja Kreikkaa voidaan auttaa. Tarvitsemme laillisen Euroopan tulo kanavan. Emme voi enää tehdä niin, että ainoastaan joidenkin jäsenvaltioiden pitää kantaa tässä kaikki vastuu. Muillakin on vastuunsa kannettavanaan. Me luovumme arvoistamme, jos emme toimi, toimi näin. Ja tämän halusin konkreettisesti sanoa. Katsokaapa Portugalin äh, esimerkkiä. Pääministeri Kostas kääntyi Tsiprasin puolelle ja sanoi, että he ottavat tuhansia pakolaisia vastaan. Ja espanjalaisprovinssi Valencia on sekin luvannut tehdä näin. Miksi muut jäsenvaltiot eivät tee näin? Tällaisista vaatimuksista meidän tulisi täällä nyt puhua, eikä käydä mitään valtapeliä Johnson, Johnsonin ja Cameronin välillä. Tämä, tästä ei ole hyötyä kenellekään. 24 tuntia draamaa Brysselissä, tällaista näennäisdraamaa. Ja todellinen draama tapahtuu jossakin aivan muualla. Me emme tee mitään, emme reagoi. Kuvittelemme, että kaikki ratkeaa yksin ja itsestään. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy toimia yhdessä. On saatava aikaan enemmistö ja todella sanottava, mikä on välttämätöntä. Äh, edustaja Zimmer, minulla on kysymys edustaja Martanilta teille. Edustaja Martan, olkaa hyvä. Who is there? Oui, merci, président. Kiitoksia puhemies. Kuuntelin äh, Zimmeriä korva höröllä, äh, kun hän puhui siitä, että ne pakolaiset, jotka tulevat Kreikkaan, heidät tulisi lähettää puolille Eurooppaa, mutta miten, miksi vain Euroopan sisälle? miksei tätä voitaisi toteuttaa kaikkiin muihinkin maihin, myös naapurimaihin? Sehr verehrter Arvon kollega, olemme Euroopan parlamentin jäseniä. Meidän valitsijamme ovat tänne meidän täytyy auttaa ratkaisemaan täällä olevia ongelmia. Ihmiset tulevat Euroopan unioniin, halusittepa te tai muut, tai ette. He tulevat tänne, eikä tässä kiinni olevat rajat, suljetut rajat tai sisärajat auta. Tässä meitä auttaa vain se, että kannamme vastuuta. Vastuuta peräänkulutetaan meiltä. Emme voi tässä kääntyä muiden puoleen pyytää heitä hoitamaan ongelmaa. Avaimet ovat meidän käsissämme. Ja nyt yhteisen Euroopan ovet on avattava niin, että EU-hun voi tulla ilman kuoleman vaaraa, että täällä todella pidetään kiinni pakolaisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta. Seuraavaksi vihreiden ryhmästä edustaja Harms, puheenjohtaja Harms. Hyvät kollegat, hyvä Gabi Zimmer, tietenkin politiikka on aina myös tällaista äh, näytöstä, mutta minulla ei viime huippukokouksessa ollut sellainen vaikutelma, että tämä oli vain tällainen äh, heikkolaatuinen näytös, vaan minulla oli kyllä sellainen vaikutelma, että Donald Tusk tämän kuvaili aivan oikein. Tämä oli hyvin vakavasti otettavien neuvottelujen lopputulos, jossa äh, tämä Cameronin kanssa tehty sopimus ei ollut pelkästään keskiössä, vaan keskiössä oli se, että saavutettaisiin jotain, mikä mahdollistaisi sen, että Euroopan unioni pysyisi yhtenäisenä eh, yhdessä. Minun vaikutelmani tästä huippukokouksesta, minähän olin vain tarkkailija, oli sellainen, että se oli huippukokous, jossa monet neuvoston jäsenet katsoivat eh, kuilun äh, reunalta, kuilun pohjalle ja todellakin ymmärsivät ensimmäistä kertaa, mitä tapahtuu, jos suuri vanha jäsenvaltio lähtee Euroopan unionista. Ja minä toivon, ja tämän sanon nyt näitä kukkotappeluita vastaan, joita joka paikassa käydään ja joilta emme ole täälläkään turvassa. Minä äh, toivon, että tämä kiista äh, Isossa Britanniassa auttaa brittejä ymmärtämään, mitä etua heillä on Euroopan unionista. Ja minä todella toivon, että me kaikki täällä Euroopan unionissa äh, tämän kiistan äh, ja äh, seurauksena ja äänest- kansanäänestyksen seurauksena tiedämme, mitä hyötyä meillä on tästä Euroopan unionista, jota vuosikymmeniä olemme rakentaneet. Ihmiset ovat jo kuolleet sen puolesta, myös erityisesti Itä-Euroopassa, eikä sitä kovin kauan olekaan. Niin sit- voidaan tuhota muutaman viikon sisällä. Sitä ei saada unohtaa ja minä äh, näen sellaisia, äh, tunnen sellaisia henkilöitä kuten herra Farage riittävän pitkään. Kyllä minä sitten voin kuvitella, mitä keskustelussa on odotettavissa. Tämä Mm, prosessi, joka Isossa Britanniassa on alkanut, voisi olla prosessi, joka hyödyttäisi meitä kaikkia, äh, kun ajatellaan niitä haasteita, jotka meidän on voitettava. Monet ne ovat täällä jo nostaneet esille. Euroopan unioni on nyt yhä yksinäisempi maailman suurissa kriisissä, koska Yhdysvallat äh, monet ovat sen äh, täällä jo sanoneetkin, Yhdysvallat eivät halua meitä enää auttaa ulos kaikista vaikeuksista. He odottavat meiltä, ja tämä näkyy Ukrainan kriisistä vesi selvänä, että he odottavat eh, että me eurooppalaiset omalla me löydämme yhteisiä ratkaisuja. Jos ajattelen Kremlin uutta strategiaa, jos katson Syyriä, jos näin kärjistymiset e, maailmassa, niin voin vain sanoa, että yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unioni tulee selviämään näistä kriiseistä paremmin eurooppalaisella tavalla, mutta kyllä se menee toisinkin päin. Yhdistynyt kuningaskunta selviää näistä kriiseistä vain paremmin, jos meillä on yhtenäisyyttä Euroopan unionissa. Harmi, todella harmi, että pakolaiskysymystä käsiteltiin niin vähän. Äh, herra Juncker, te sanoitte, että aina kun asiat ovat todella vaikeita, niin sitten päästään yhteisymmärrykseen, mutta tässä huippukokouksessa pakolaiskysymyksessä ei käynyt laisinkaan näin, vaan näimme tällaisen ketjureaktion myös äh, sen seurauksena, että oltiin kyvyttömiä pakolaispolitiikassa. Nostetaan nyt rajoja ympäri Eurooppaa ja näitä rajoja suojataan jopa sotilasvoimin. Tämä aihe on nyt siirretty sitten Turkki-huippukokoukseen. Minä toivotan niille, jotka haluavat oikeudenmukaisempaa pakolaispolitiikkaa, jotta Euroopan unioni oikeudenmukaisesti kohtelee ihmisiä, jotka ovat hädänalaisia Syyriassa ja Syyrian ympärillä. Mm että näillä ihmisillä on suurta kyvykkyyttä neuvotteluissa. Aiheet ovat kuitenkin aina samat. Pakolaisten jakaminen Euroopan unionissa sen pitäisi olla mahdollista. Jos katsotaan näitä lukuja, niin kyllä sen pitäisi vieläkin olla mahdollista. Parempi rajavalvonta, se maksaa paljon, mutta se on tärkeää ja sen täytyy perustua lakiin. NATO voi välillä puuttua asiaan, mutta eihän se voi Euroopan unionin ulkorajoja valvoa ja suurempaa apua pakolaisille Jordaniassa, Turkissa. Tämän täytyy nyt vihdoinkin tapahtua. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja kärsivällisyydestänne, puhemies. Kiitoksia. Ai niin, anteeksi, edustaja Harms, täällä oli vielä puheenvuoropyyntö. Edustaja Arnott halusi teiltä kysyä jotain. Sopiiko? None of the fear tactics or scaremongering that we've seen from... Niin, <clears throat> äh, täällä on aika paljon lietsottu pelkoa. Äh, annoitte EUlle kiitosta sellaisista asioista, mitä se ei ole tehnyt. Se sopimus, jonka saimme, on kaikkea muuta kuin, epä, kaikkea muuta kuin selvä. Ja kysymykseni kuuluu, voitteko kuvitella, että mikään muu oli, maa olisi, saanut, olisi voinut saada tällaisen sopimuksen? No, but sorry, you... Ei, mutta te, anteeksi nyt vain, te mainitsitte, mikä oli kaikkein kiireellisin ajatus, tämä hätäjarru. Se on siellä. Ja voin sanoa teille, niin, minä olen aina avoin kompromisseille. Euroopassa on aina kyse kompromisseista. Kaikki asiat, jotka saamme liikkeelle, saamme liikkeelle kompromissien kautta. Mutta pitkällä aikavälillä en tule koskaan hyväksymään sitä, että esimerkiksi työntekijät, jotka tulevat Itä-Euroopan maista, että heitä pidetään jotenkin toisen luokan työntekijöinä. Ja toivottavasti olette samaa mieltä kanssani tästä. Vielen Das Wort für die e e. Kiitoksia. Ja nyt EFDD-ryhmästä edustaja Farage. It's already rather exciting. Kiitoksia. Onhan tämä kovin kiintoisa ja jännittävää. Nyt on varsinainen kansanäänestyssesonki 16. huhtikuuta Hollannissa. Siellä äänestetään Ukrainan sopimuksesta ja ö, mielipidetiedustelut osoittavat, että se tullaan torjumaan. Ja Orban on ilmoittanut, että Unkarissa on kansanäänestys. Siellä äänestetään siitä, tulisiko heidät pakottaa hyväksymään pakollisia kiinti- pakolaiskiintiöitä mm, ö, johtuen tur- pakolaispolitiikasta, turvapaikkapolitiikasta ja Merkelin ilmoituksista. Ja nyt Tsekissäkin haluttaisiin kansanäänestys jäsenyydestä. Ja ai niin, unohdin melkein. 21. kesäkuuta brittiläiset äänestävät siitä, jäädäkö EU-hun vai lähteäkö. Ja tämä 48 tunnin huippukokouksen jälkeen, jossa Cameron teki modernin ajan Oliver Twist tempun, hän kysyi saisiko enemmän myönnytyksiä. No ei hän kovin monia saanut hän saa muuttaa hiukan siirtolaisille annettuja etuja lyhyeksi ajaksi, mutta ja, ja myöskin hän, hän sai lupauksen siitä, että meidän ei tarvitse sitoutua kiinteämpään unioniin. Ja nyt me, ää, meillä on siis kansanäänestys ää, sopimuksesta, jota pääministeri kutsuu oikeudellisesti sitovaksi. Ja Tusk sanoi samat sanat tänään. Ja kaiken lisäksi Cameron on kertonut meille, että hän aikoo ö, säilyttää asiakirjoja YKssa, mutta sinne voisi pistää talelokeroa vaikkapa vanhan sukkaparin, koska ö, ei tämä sopimus oli sen väärti, mutta onko tämä sopimus oikeudellisesti äh, sitova tusk? Äh, tuomioistuin, Euroopan unionin tuomioistuin äh, sanoi jokin aika sitten, että kansainvälisten sopimusten langettavat sopimukset eivät voi olla sellaisia, että ne kyseenalaistavat perustuslaillisia sopimuksia tai EUn perustuslakia. Lakeja. Eli tuomioistuin suosii EUn sopimusta, perussopimusta, kunnes tulee uusi. Mutta tuleeko uusi? Jos tulisi uusia neuvotteluita, niin se kirvoittaisi lisää kansanäänestyksiä. No, tietysti meillä on tämä hätäjarru. Sitä on pidetty menestyksekkäänä, ja, mutta Tämähän tapahtuu sekundaarisen lainsäädännön myötä. Siitä voidaan äänestää tässä parlamentissa. Joten mitä nyt tapahtuu? Meillä on siis kansanäänestys. Me noudatamme Cameronia, pysymme eu ja tulemme takaisin tähän parlamenttiin. Tuleeko tämä parlamentti tukemaan brittien poikkeuksellisuutta? Olemme kuulleet täällä sellaisia ääniä, joiden perusteella voidaan todeta, että näin ei tule tapahtumaan, joten tämä sopimus, arvon Tusk ja Cameron, jos kuuntelette, ei ole juridisesti oikeudellisesti sitova millään tavalla. Ja onpa sanottava, että brittiläiset tulevat päättämään, mikä on turvallisin vaihtoehto. Onko turvallista pysyä sellaisessa järjestössä, jonka jossa, jossa on kolmesta viiteen, mm, on siis satoja tuhansia ja miljoonia terroristeja, joita tulee koko ajan tähän yhteisen Eurooppaamme, vai onko parempaa ja turvallisempaa mm, valvoa omia rajoja? Minä aion itse äänestää brittien lähtemisen puolesta. Herr Farage, es gibt... Edustaja Farage, Teille on kysymys edustaja Kaasalta. Hyväksyttekö sen? Hyvä. Edustaja Kaasa. Oops, thank you, Mr. Kiitoksia, puhemies. No, me kaikki tiedämme, että edustaja Farage on työskennellyt sen puolesta, että e, Iso-Britannia e, eroaisi siitä lähtien, kun olin liittynyt tänne 11 vuotta sitten. Hän on yrittänyt paikallisvaaleissa yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta hän ei menestynyt siellä. Sitten hän meni parlamenttivaaleihin, ei sekään ollut suuri menestys, päinvastoin hän sai suuremman enemmistön David Cameronille ja konservatiivipuolelle. Nyt jos kansanäänestyksessä, jota hän on aina halunnut, eh, Iso-Britannian enemmistö sanoo kyllä, eli että eh, he haluavat jäädä Euroopan unionin, eh, aiotteko sitten jäädä eläkkeelle politiikosta vai haluatteko vielä mahdollisuuden jäädä tänne ja olla täällä meidän eurooppalaisten seuranamme? Mr. Carlson, I don't know who's, um, I don't... Niin, paikkaansa. En tiedä, kuka teitä on briefannut UKIP-puolueen vaalihistoriasta. No minä en tiedä, mutta vuonna 2014 28 prosenttisesti UKIP voitti EU-vaalit. Se oli ensimmäinen kerta, kun se pärjäsi niin hyvin. Ja oli kuitenkin puolue, puolue joka ei ollut Labour- tai konservatiivipuolue. Eli toivottavasti tästä saatte hiukan pökköä pesään. Mitä sitten kansanäänestykseen tulee, niin minä uskon, että tämä on tällainen mahdollisuus, joka tulee kerran elämässä. Olen aivan varma siitä, että jos me äänestämme kyllä Euroopan unionin jäämisen puolesta, niin emme saa koskaan enää uutta mahdollisuutta, vaan me aina uppoamme syvällämme, syvemmälle, syvemmälle ja syvemmälle tähän poliittisen unioniin. Nyt on ö, hyvät mahdollisuudet siihen, että hetki on nyt meidän, ja jos me päätämme lähteä, niin aika pian kaikki brittimepit häipyvät täältä. Miltä se kuulostaa? Für die ENF-Fraktion hat jetzt... ENF-ryhmästä sitten edustaja Le Pen. Attention avec les analyses sur les résultats. Niin. Äh kun on tehty poliittisia analyysejä eh, eri maissa, niin eh, ainakin sosialistit ovat menettäneet aika monia eh, meppejä, mutta kukaan ei ole, meitä on tällä silti niin paljon kuin ennenkin. Tässä on nyt kyse siitä, lähteekö Britannia EU-sta. E tässä on kyse kansanäänestyksestä, legitiimistä sellaisesta. Tämä noudattelee englantilaista demokratiaa. Ranskassa meillä ei ole samankaltaisia mahdollisuuksia. Meillä on kyllä demokraattista keskustelua ja analyysiä ja kannanottoja. Tässä nähdään nyt kuitenkin mielipiteen vapaus, ilmaisun vapaus todellisessa käytännön to- toimessa. Brexit on Briteille mahdollisuus tehdä tiliä äh, siitä, miten äh, maan EU-jäsenyyden alusta asiat ovat menneet. Jos äh, tämän tilinteon hetkellä eivät ole tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat menneet, niin voivat valita toisen tien. Vuoden 1993 ihmisoikeussopimuksessa sanotaan, että yksi lapsi, sukupolvi ei voi tuputtaa omia sääntöjään ja päätöksiään tuleville sukupolville. Jos brittiläiset ovat 30 vuotta sitten tulleet EUn jäseniksi, niin ne eivät voi sälyttää tätä olotilaa tulevalle, tuleville sukupolville. Tämä on demokraattista ja legitiimiä. Hallituksemme ovat allekirjoittaneet täällä Euroopan unionissa perustamissopimuksia, mutta niistä on tehty päätöksiä sellaisissa, sellaisten henkilöiden toimesta, joita eivät välttämättä ole olleet vaaleilla valittuja henkilöitä. Jotkut ovat tulleet vaaleilla aivan laillisesti valtaan, mutta käyttävät tätä valtaansa väärin. On selvää, että me emme voi hyväksyä kiristystä emmekä uhkailua, olipa kyse sitten siitä, mitä sanovat britit tai mitä sanoo Soros. Me emme voi, me emme voi piiskata ihmisiä tai rangaista ihmisiä siitä, että he haluavat oman vapautensa. Kiitos. Ja seuraavaksi sitoutumaton edustaja Dodds. As we... Kun me yhdistyneessä kuningaskunnassa katsomme omaa itsenäisyyspäiväämme 23.6., niin tiedämme, että vaikka pääministerimme tekee parhaansa EU ei pysty eikä halua antaa kaikkia myönnytyksiä. Se sopimus, joka vuonna 2013 sovittiin, on nyt heitetty hukkaan. Suverensuutemme on riskin, riskialttiina. Maksamme edelleen miljardeja EU-hun lisää tai enemmän kuin mitä sieltä saamme ja niin edelleen. Mutta puhemies, vaikka katsommekin nyt näitä keskinkertaisia parannuksia, joita puolesta puhujat näyttävät, niin ei tässä ole mitään takeita esimerkiksi perussopimusten muutoksesta. Ei parlamentti voi tätä muuttaa. Tämä on pelkkää harhaa ja näytöstä. Oma viestini vaalipiirilleni niin on, että älkää uskoko, älkää nielkö tätä. Belfastilaiskirjailijan mukaan edessämme on kaikkea hienompaa, mitä jätämme ta- verrattuna siihen, mitä jättäisimme taaksemme. Mrs. Eh, Dodds. Edustaja Dodds, teillä on kaksi sinistä korttia. Hyväksyttekö ne? Ensimmäinen edustaja McGinnessiltä. Thank you. Kiitoksia puhemies. Voisiko kysyä edustaja Dodsilta, äh, äh, arvostaako hän Euroopan unionin roolia eh, Irlannin rauhanprosessissa, koska se antoi mahdollisuuden niille, jotka ovat erimielisiä, todellakin neuvotella. Eikö hän näe Euroopan unionin arvoa rauhan työssä ylipäätänsä, erityisesti Pohjois-Irlannissa? Ja vaikka me emme voi puuttua eh, yhdistyneen kuningaskunnan eh, kansanäänestykseen, teidän naapurinanne Irlannin saarella meilläkin on ääni ja meidän äänemme pitää kuulla toivottavasti hyväksytty kuulitte sen. Can I say thank you? Uh, Voin kiittää teitä McGuinness tästä kysymyksestä. Tämä onkin relevantti kysymys ja olen aina tunnustanut sen roolin, joka parlamentilla ja toimielimillä on ollut. Esimerkiksi Pohjois-Irlannille on taattu rahoitus rauhanprosessiin. Kuitenkin Arvioiden mukaan rakenne rahastojen laskujen mukaan jokainen punta, jonka annamme tänne, maksaa meille punnan 58. Nyt suhteemme ovat entistä paremmat. Toivottavasti tämä jatkuu. Se, mitä Pohjois-Irlannissa tarvitaan, on avoin keskustelu eikä tällainen pelon lietsonta, jota olemme nähneet. Ihmiset uhkailevat meitä vaikka mistä, jos emme noudata, noudata EU-linjaa. Well, uh... Kiitoksia oikein paljon ja kerron teille, että pidän kiinni tästä edustaja Schulzin tavasta, eli hyväksyn vain yhden sinisen kortin per kysyjä, joten pyydän anteeksi niiltä, jotka ovat myös pyytäneet sinisen kortin kysymystä. Nyt menemme edustaja Roiliin puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja viime keskustelussa Euroopan tilasta ja neuvostosta neuvostosta. Minäkin kuuluin niihin, jotka kritisoivat sitä, että neuvostossa pelkästään eh, egoisteja, jotka riitelevät ja asettavat omat eh, etunsa keskiöön. Ja nyt onkin hyvä eh, sanoa, että tämä viimeinen huippukokous oli huippukokous, joka osoitti, että toisinkin voidaan toimia. Minä olen erittäin tyytyväinen ja onnellinen siitä, että viime huippukokouksessa vihdoin neuvosto teki päätöksen. Osoitti, että myös erittäin vaikeita kysymyksiä voidaan ratkaista. Ja siksi kiitos puheenjohtaja puheenjohtaja Tuskille ja kaikille niille, jotka ovat tässä tehneet työtä. Tämä on vihdoinkin todis, todistusaineistoa siitä, että Eurooppa todella on toimintakykyinen vaikeissakin kysymyksissä. Jos tämä hyödyttää nyt sitä, että väestö ei vain Isossa Britanniassa ymmärrä, kuinka tärkeä ja merkittävä tämä eurooppalainen hanke on ja kuinka arvokas se voi olla. Ja jos sitä on myös se hyöty, että me myös parlamentissa ja neuvostossa ymmärrämme, kuinka tärkeä tämä Eurooppa-hanke meille on, että meidän täytyy sitä puolustaa ja ehkä sitten jossain kohdin myös tehdä tehtävä vaikeita kompromisseja, niin silloin tuo oli erittäin arvokas uusi mahdollisuus Euroopalle. Ja minä toivon, että erityisesti tämä pakolaiskysymys, edustaja Fox, minä arvostan teitä, mutta tämä pakolaiskysymys Euroopassa johdu siitä, että yksi liittokansleri ei heidät kutsunut, vaan tämä on suurempi ongelma ja me voimme ratkaista tämän vain yhdessä eikä niin, että kaikki pelaavat omaa peliään. Päätös viime viikonloppuna voi olla alku sille, että tällaisia suuria hankkeita ratkaistaan. Jos emme tätä tee, niin silloin kaikki koemme katastrofin. Kiitoksia edustaja Reoil ja seuraavaksi edustaja Wilmot kolme minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat me voisimme käyttää tätä keskustelua hyväksemme keskustellaksemme viime perjantain sopimuksesta, mutta siinähän me missasimme koko idean. Sopimus on tehty, kello tikittää. Ja huippukokouksessa brittien pääministerille annettiin se, mitä hän halusi, niin eihän tässä UK kansanäänestyksessä perjantainen sopimus ole vaakalaudella. Kysymys on paljon merkittävämpi kuin mikään sellainen, mistä voidaan sopia myöhäisellä aamiaisella Brysselissä. Tässä on kyse Britannian tulevaisuudesta ja Euroopankin tulevaisuudesta aikana, jolloin tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä niin, että voimme vastata haasteisiin, joita epävarma maailma meille asettaa. Aivan liian pitkään brittipolitiikot ovat väistelleet keskustelua Euroopasta. Me olemme antaneet edustajahuoneen vastapäisten tahojen dominoida keskustelua. Olemme antaneet niiden vallita keskustelua ja hallita keskustelua, jotka ovat retoriikan taitureita, mutta eivät osaa antaa vastauksia. On tärkeää, että Britannia voi pitää päänsä pystyssä aktiivisena EUn jäsenenä nyt on aika vaatia ne puhumaan, jotka väittävät puhuvansa brittien puolesta. Ja ne, jotka väittävät olevansa patriotteja, kuitenkin haluavat vähentää meidän maamme asemaa maailmassa. On tärkeää vaatia tilille ne, jotka väittävät tekevänsä työtä työntekijöiden puolesta, mutta itse asiassa haluavat valita sellaisen vaihtoehdon, joka vähentää työpaikkoja. Siksi Labour-puolue menee ovelta ovelle ja puhuu ihmisille, puhuu heille kaduilla, jotta Britannia voisi olla johtoasemassa EU-ssa. Labour-puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen ansiosta olemme voineet muun muassa mm, puolustaa AY-oikeuksia, kuten maksettua lomuturvallisuutta ja muita AY-oikeuksia. Ja me niiden puolesta olemme taistelleet ja me tulemme puhumaan jatkossakin Britannian paikasta maailmassa, olipa kyse sitten taloudesta tai ympäristöstä tai mistä muusta tahansa, niin Britannia on vahvempi, kun se tekee yhteistyötä EU-kumppaneiden kanssa. Me voimme tehdä vielä paljon, jotta EU toimisi paremmin meidän vaalipiiriemme puolesta. Kun kansanäänestys on voitettu, kun lainsäädännöstä on päätetty, niin ei silloin meidän työmme Britanniassa ole tietenkään saatu päätökseen, kun ajatellaan EUn uudistamista. Eli Britannialle ja Euroopalle sanon, että teemme kaikkemme, taistamme viimeisen hengenveton, jotta voittaisimme. Mrs. Wilmot, would you... Kiitoksia. Edustaja Wilmot, hyväksyisittekö sinisen kortin kysymyksen Earl of Dartmouthilta? Kyllä. Thank you very much for taking the blue card. Kiitoksia, että hyväksyitte kysymykseni. Tietenkin äh, Iso-Britannian parlamenttivaaleissa, jotka olivat vain äh, vähän aikaa sitten, äh, työväenpuolue vastusti kansanäänestystä Iso-Britannian eroamisesta. Vastustako tätä periaatetta, että on kansanäänestys, ja jos tuette kansanäänestystä, niin miksi muutitte mieltänne? We are having a... Tämä ei kuulu asiaan kansanäänestys tulee, halusimme tai, halusimmepa tai emme, mutta meidän täytyy taistella äh, brittiläisen äh, Britannian kansan tulevaisuuden puolesta ja sen tulevaisuus on EU:ssa, äh, joka on, jossa talous on kunnossa, työntekijöiden oikeudet ovat kunnossa ja ylipäänsä asiat ovat kunnossa. Now, uh, Mrs. Infeld, one minute. Kiitoksia edustaja Inetfeld, yksi minuutti. Um. Kiitos puhemies. Minun lempiohjelmani on pitkään ollut eh, Yes Prime Minister. Siinä, usein, tai siinä on sanottu, että ministeri Britannian ulkopoliittiset eh, tarkoitusperät ovat olleet 500 vuotta samat, eli taistella Euroopan vastaan. Tässä eri maat ovat ristirastin taistelleet toisiaan vastaan. Hajuta ja hallitse. Miksi tämä, tätä pitää nyt muuttaa, kun kaikki on toiminut näin hienosti? No, Hollantilaisliberaalina sanoisin, että osoitetaan, että Sir Humphrey on väärässä 23.6. Hyvät brittiystävät, me haluamme, että te pysytte Euroopan unionissa. Me tarvitsemme teitä. Emme jonkin epämääräisen sopimuksen takia, vaan siksi, että vain yhtenäisenä voimakkaana EUna voimme vastata pakolaishaasteisiin, terrorismin, energia, ilmastonmuutoshaasteisiin – ja vain tätä kautta voimme parantaa kansalaistemme elämänlaatua. Rakentakaamme, hyvät ystävät, tulevaisuuttamme yhdessä. Äänestäkää kyllä 23.6. Uh, Edustaja Anderson puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitoksia. Se, että ihmiset menevät yli köy- jäävät alle köyhyysrajan kansalaisuuden takia, ei ole tapa pitää kansa- ihmisiä EU-ssa. Väärät lupaukset yhä yhtenäisemmästä unionista eivät tule kääntämään euroskeptikkoja. Kuulitte, se on tänään EU, ei ole täydellinen, se on liian kaukana kansalaisista sillä on jatkuva demokraatiavaje ja se, mutta EU tarjoaa kuitenkin perustavanlaatuisia oikeuksia, mitä tulee ihmisoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin. Se on tukenut Irlannin rauhanprosessia ja suojelee hankkeita, joiden avulla vähennetään mm, rajan vaikutusta Interregin ja rauharahastojen kautta esimerkiksi Donegalissa, Toni Hännässä paljon rakenteellisia ja maatalousmäärärahoja ovat vaikuttaneet voimakkaasti myönteisesti Pohjois-Irlantiin ja on äh, tuhansia äänestäjiä, jotka eivät luota siihen, että Iso-Britannian hallitus korvaisi nämä rahat Brexitin jälkeen. Siksi Sinn Fein tulee voimakkaasti kampanjoimaan Brexitia vastaan. Irlanti äh, kuuluu Eurooppaan sekä pohjoinen että etelä. Kiitoksia edustaja Evans, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, Walesissa me äh, käydään hyvinkin intensiivistä, intensiivistä poliittista keskustelua, koska äh, ennen kesäkuun kansanäänestystä meillä on toukokuussa Walesin, Walesin parlamentin äänest, vaalit. Ja me haluamme keskustella siitä, miten voimme saada äh, vauraita yhteisöjä ja hyvän talouden. Mielestäni nämä viestit kulkevat käsi kädessä me olemme sitä mieltä, että Walesin luonnollinen koti on Euroopassa ja me kampanjoimme sen puolesta, että meidän menestyksekäs suhteemme ja kumppanuutemme ja kukoistaa jatkossakin. Wales hyötyy EUn jäsenyydestä taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Me haluamme vahvemman äänen Walesille Euroopassa ja me teemme työtä sen puolesta. Mutta tämä kansanäänestys, se koskee suurempaa, niin sanotusti suurempaa kuvaa. Me haluamme se, vaikuttaa sellaisen Euroopan rakentamiseen, jollaisen haluamme tulevaisuudessa. Me haluamme rakentaa reilumpia ja parempia yhteiskuntia ja meidän viestimme on myönteinen meidän mielestämme kaikkien ihmisten etujen mukaista, olipa kyse sitten kaupunkilaisista tai maalaisista työntekijöistä, yrityksistä ja ennen kaikkea nuorista. Niin kaikkien etujen mukaista on pysyä Euroopan unionissa, koska meidän täytyy muistaa, että tässä on kyse valinnasta, jonka teemme, emme ainoastaan itsellemme, vaan tuleville sukupolville. Uh, now. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja De Raaf, yksi minuutti. Voorzitter, opiniepeilingen laten... Puhemies, kyselyn mukaan suuri osa briteistä haluaa, että Britannia eroaa EUsta. Tässä on jätetty kansan tahto sivuun ja todella kaiken keinoin pyritään välttämään tämän tapahtuminen. ei Iso-Britannia tämän sopimuksenkaan kautta saa millimetriäkään suverenisuuttaan takaisin. Komissio tässä vetelee naruista, josta haluaa. Tää nyt Isolla Britannialla on historiallinen mahdollisuus. Ja myös Alankomaissa 53 prosenttia haluaa erota tarvitaan entistä enemmän vaurautta ja vapautta. One minute. Edustaja Foikt, yksi minuutti. Niin, kiitoksia puhemies. Olemme tänään kuullut paljon siitä, mitä ei toimi ja mitä ei ole toteutettu. Esimerkiksi on tehty miljardilupauksia rahaa lahjoja Turkille, eikä niitäkään ole saatu vielä kasaa. Miten voidaan olettaa, että ihan sama kuinka monta miljardia Turkille annetaan, tämä Turkki muuttaa jotenkin olosuhteita. Turkin edun mukaistahan on se, että epävakautetaan naapurimaa Kreikkaa eikä vakauteta. Eli jos tämä nyt on EUn viimeinen oljenkorsi, niin sitten EU voi pian pakata kimpsunsa ja kampsunsa. Paljon puhutaan Brexitistä ja sen kauhistuttavista seurauksista. Kauhistuttavat seuraukset Euroopan tulevaisuudelle e, e, ei siitä tule. Jos Englanti lähtee, niin sitten meillä on taas toivoa Euroopassa. Sitten meillä ei enää ole vieraiden kansojen ja rotujen integraatiota, vaan meillä on mahdollisuus isänmaiden vapaiden suverenisten valtioiden Eurooppaan. Kiitoksia. Edustaja Grostet, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti. Haluaisin puhu, sanoa, kuten Ranskan entinen presidentti <clears throat> kun talo palaa, niin me katsomme muualle, se ei vetele. Meillä on samat prioriteetit. 48 tuntia neuvotteluita, ei kuitenkaan mitään edistystä pakolaiskriisikeskustelussa, vaikka miljoonat epätoivoiset ihmiset tulevat tänne, haluavat tänne mantereellemme. Tässä kuitenkin puhutaan Brexitin estämisestä ja halutaan ihmeen, ihkeinoin pelastaa Ähm, Cameronin ura, ja tällä tavalla avataan varsilainen äh, Pandoran lipas, kun ajatellaan tällaista alakart Eurooppaa. Ähm, miten voimme vakuuttaa kansalaiset siitä, että Eurooppa voi äh, pärjätä äh, maahanmuuttovirran kanssa, taistella Daeshia vastaan, Kiinaa, panna kampoihin Kiinan kanssa ja niin edespäin. Tässä yksi maa otti panttivangikseen keskusteluissa 27 maata yksi ainoa uhri, nimittäin Euroopan unioni. Kun ajatellaan talousta ja, talouden ja politiikan vakautta, eikö meidän kaikkien täytyisi olla yhtenä rintamana? Totta kai me haluamme Euro- Britannian Euroopan unioniin jäämään. Nyt pallo on brittiläisten käsissä. Ei Euroopalla voi tällä tavalla käydä kauppaa, erityisestikään tällaisina aikoina, kun jäsenvaltiot haluavat olla pikemminkin palomiehiä kuin pyromaneja. Madame Grostet. Kiitoksia. Edustaja Grostet, teille on sinisen kortin kysymys, jos hyväksytte sen. Kyllä. Edustaja Le Breton. Acceptez ma question. Niin, kysymys. Sanoitte, Rova Grostet, että Brexit saattaa äh, aiheuttaa taloudellista ja poliittista epävakautta Euroopassa. Kuitenkin, äh, kun ajatellaan Frankfurtin pörssiä äh, ja Lontoon pörssiä, niin e, nehän ovat e, lyöneet kättä. E, eikö tämä ole todiste siitä, että Brexitillä ei ole mitään tekemistä tällaisen tasapainon kanssa, olipa, olipa te mitä tahansa mieltä? Ette te kuunnelleet oikein, koska en minä sanonut, että Brexit aiheuttaisi että epävakautta, poliittista epävakautta, vaan sanoin, että taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen, poliittinen e-, epätasapainoisuus edellyttää sitä, että me kaikki olemme yhtenä rintamana. Meillä on puoli miljardia eurooppalaista kansalaista. Meidän täytyy olla yhtenä rintamana globalisaation haasteiden edessä. Ja kun katsotaan, miten pörssit Lontoossa ovat romahtaneet, niin ette te kyllä ihan oikeassa ole. Yes. Uh, now Mr. Guerrero. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Guerrero, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitos, puhemies. Emme tiedä, mitä neljän kuukauden kuuluttua yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuu. Toivottavasti he päättävät pysyä EU:ssa, mutta tiedämme, mitä päivittäin tapahtuu EUn kaupungeissa ja kaduilla. Kriisit seuraavat toisiaan, pakolaiskriisit, turvallisuuskriisit, Brexit. Olemme unohtaneet, että elämme jatkuvassa kriisissä. Näin on ollut jo vuosien ajan. Tämä koskee kasvua, sosiaalisia oikeuksia, työttömyyttä, heikkoja palkkoja. Saimme viime viikolla uudet ennusteet. Euroalue kasvaa 2,4 prosentilla, Saksa 1,3, Ranska 1,2 prosenttia, Italia prosentin. Ja tämä merkitsee sitä, että emme pysty vastaamaan kriisiin, joka on syntynyt muiden kriisien perusteella. Ja nämä kriisit tuhoavat EUta. Miksi näin käy? erityisen rahapolitiikan ympärillä, suotuisten vaihtokurssien puitteissa, raaka-aineiden hinnat ovat matalia. Meillä ei ole oikeanlaista ekspansiivista politiikkaa, jota EU tarvitsisi. OECD pyytää entistä kunnianhimoisempaa finanssipolitiikkaa, lisää investointeja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä ei ole mikään keinesiläisten, kinsiläisten salajuoni, vaan tämä on aivan maalaisjärkeä ja osoittaa, mitä viime vuosina on tapahtunut. Junckerin suunnitelmaa pitää panna täytäntöön määrätietoisemmin ja investointipankin pitää kantaa suurempia riskejä. Kun katsomme sitten maahanmuuttokysymyksiä, niin tässä vain yritetään juuri juuri selvitä, mutta ei ole tehty kylliksi sitoumuksia. Juncker sanoi, että tässä jotakin on tapahtunut, mutta toivottavasti nyt sitten maaliskuussa jotakin aletaan myös toteuttaa. Kiitoksia edustaja Guerrero. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Atkinsonilta? Kyllä. Edustaja Guerrero, sosialistina Uskotteko sen, mitä David Cameron on asettanut pöydälle, että meillä on kahden nopeuden Eurooppa, että teidän kansalaisenne, eh, Itä-Euroopan maat, Puola, Romania ja muut, jotka tulevat meidän maahamme, eh, työskentelevät, heitä koskellaan toisen luokan kansalaisen. Jos Cameron saa muutokset sopimukseen ja hän on saatava muutos sopimukseen, niin sitten teidän kansalaisen eivät tulla minun maahani eh, vaatia sosiaaliturvaa etuja. Minä en usko toisen luokan kansalaisiin. Mielestäni pitää hyväksyä EU kokonaisuudessaan tai ei. Hyväksyttekö te tämän kahden nopeuden Euroopan ja toisen luokan eurooppalaiset? Sekä parlamentin ryhmän puheenjohtajani että Rova Wilmotin puheenvuorot puhuvat kyllin selkeää kieltä. Me puolustamme sellaista Eurooppaa, joka on yhtenäinen ja voimakas, integroitunut. Ja kun haluat haluamme sellaisen Euroopan, jossa kunnioitetaan kaikkien sosiaalisia oikeuksia, joka ikisen Euroopan unionin kansalaisen oikeuksia. Now, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Telitska, yksi minuutti. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Minä tulen maasta, joka 40 vuotta oli integraatioprosessin ulkopuolella. Emme ei omasta tahdostamme, vaan koska asiat vain menivät niin toisen maailmansodan jälkeen. No niin, nyt on muiden arvioitava, mutta voin sanoa, että on suuri ero siinä, onko Euroopan unionin sisällä vai ulkopuolella. Kaikki eh, Euroopan unionin heikkoudet eh, ja ongelmat ja erimielisyydetkin eh, huomioon ottaen, mutta vain brittikollegamme voivat arvioida tämän. Minä voin vain sanoa, että me haluamme, että yhdistynyt kuningaskunta on mukana. Me tarvitsemme yhdistyneen kuningaskunnan. Ja tässä sopimuksessa on ongelmia monessa kohdin, mutta olen valmis hyväksymään sen, maksamaan sen hinnan, tekemään uhrauksia. Toinen asia, joka liittyy tähän, tämä ei voi olla loppu. Tämä voi olla vain alku uudistuksille, joita Euroopan unioni kiireesti tarvitsee useissa asioissa. Jotkut ovat esityslistalla tänään, toiset ovat vasta tulossa. Ja viimeinen kommentti liittyy maahanmuuttoon, puheenjohtaja Tusk. Jos katsotte neuvoston päätelmiä ja tiedän, että panitte paljon työtä siihen, mutta tämä ei vieläkään ole lopputulos maaliskuussa. Meidän täytyy tehdä konkreettisia toimia ja ensimmäisten hedelmien tulee olla nähtävillä, että kansalaiset näkevät, että meillä on konkreettista tahtoa. Edustaja Flanagan, puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia kovasti. Miljoonat ihmiset, jotka, jotka ovat juuriltaan irlantilaisia, äänestävät Brexit-kansanäänestyksessä. Ähm, Juncker, joka ei vaivautunut jäämään tänne, niin viimeisimmässä täysistunnossa, kun kysyin, voitteko te auttaa meitä käsittelemään tätä 3,1 miljardin velkataakkaa, niin eh, eh, siis minä muistutin siitä, että EIB, Euroopan investointipankki, on heristellyt meitä kohti sormea ja sai meidät hyväksymään eh, velan, jota ei olisi edes tarvittu ja te edes vastanneet. Ja sen jälkeen korkein oikeus Dublinissa tai Irlannissa on kyseenalaistanut tämän velan legitimiteetin. Kyse ei ollut siis kyse oli lainasta, joka annettiin jo silloin maksukyvyttömälle pankille. Tämä oli räikeää sääntöjen rikkomusta. Tällaisia, tällaista lainaa olisi voinut antaa vain vakavaraisella instituutiolla. Euroopan keskuspankki kuitenkin ö, hyväksyi sen. 31 miljardia enemmän kuin koko Irlannin koko verokertymä vuonna 2010. Olisiko Ranska hyväksynyt tällaisen? Olisiko jokin muu maa hyväksynyt tällaisen? Minkä, miksi näihin kysymyksiin ei vastata? varmasti siksi, että kukaan ei hemmetti soikoon välitä täällä meistä. Hyvät brittiläiset, äänestäkää sen puolesta, että voitte häipyä Euroopasta. So now, uh... Hyvä on. Edustaja Scott, puolitoista minuuttia. Thank you very much, President. Kiitoksia kovasti, puhemies. Anteeksi vain, minä en nähnyt tätä sinistä korttia edustaja Tannokilta. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Tannokilta? Edustaja Flanagan. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Tannokilta? Olkaa hyvä, edustaja Tannok. Micro, micro, mic. The uh, Irish citizens Irlannin kansalaiset, jotka elävät muualla yhdistyneessä kuningaskunnassa, mukaan lukien minun maassani, Englannissa. Minusta on ihmeellistä, että sanotte tämän. En tiedä, miten tämä auttaa teitä tai teidän ajamaanne asiaanne, kun ajatellaan Irlannin tasavaltaa ja sen velkaa pankkijärjestelmälle. Kannatatteko, että teidän maanne lähtee Euroopan unionista ja liittyy yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja punttiin? uutta alueeseen. Ja sitten syntyy tulliraja pohjois iranin välillä, joka on osa yhdistyntä kuningaskuntaa ja tasavaltaa varten, joka eskää kauppaa ja ö, luo lisää taakkaa tasavallalle. Mitä te tähän vastaatte? Miten se luo työpaikkoja etelään, jos meillä on tulliraja, joka ehkäisee liikenteen Pohjois-Iranin välillä, joka on Euroopan unionin ulkopuolella, ja teidän maanne, joka on vielä Euroopan unionissa ja tuliunionissa? Kiitoksia, edustaja Flanagan. Aika ironista, ottaen huomioon, että minä sanoin juuri, että irlantilaisia kuunnella, että tekään ette kuunnelleet minua, minä olen irlantilainen meppi. Minä sanoin, että jos me emme saa säällisiä vastauksia tähän, koska meidät ryöstettiin puoli miljardia euroa kolmesti tänä vuonna on ö, mennyt haaskoon tämän takia. Sanon tämän siksi, että jos irlantilaisia ei täällä kuunnella, niin heidän tulisi ottaa se huomioon. Ne, jotka elävät Britanniassa, ne, jotka haluavat tämän kriisin aikana lähteä, jotkut ovat parikymppisiä. Ö, monien ihmisten Irlannista on pitänyt lähteä ja ovat menneet Britanniaan. Jos me emme saa vastauksia, niin minkä muun johtopäätöksen voi tehdä kuin, että Euroopan unioni ei kuuntele paitsi eh, jos eh, puhutaan oikeistopolitiikasta. And now... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt edustaja Scott todellakin nyt tällä kertaa. Täällä ollaan todellakin. Britannia haluaa pysyä eu Minusta meidän täytyy yhdessä vastata yhteisiin haasteisiimme. Saastumisterrorismi, pakolais kriisi ja ilmastonmuutos ylittävät kaikki rajat. Tähän tarvitaan yhteistyötä. Tähän asti keskustelun siitä, kuulummeko Euroopan vai emme, on ollut keski-ikäisten pukumiesten hallinnassa. Tässä kuitenkin päärooli kuuluu meille kaikille. Päävaihe alkaa vasta nyt ja jokaisen on saatava äänensä kuuluviin. Joskus eurooppalaista politiikkaa luodaan hieman, liian nopeasti. Ihmiset eivät pysy mukana, mutta kuitenkin eri kulttuuritaustaiset ihmiset tekevät yhteistyötä yhteisen hyvän eteen. EU ei ole täydellinen, meidän on kuitenkin yhdessä pyrittävä sitä muuttamaan. Ja kansanäänestystä voidaan käyttää hyväksi siinä, että keskustellaan uudenlaisesta Euroopasta. On katsottava, miten eu toimielimiä voidaan demokratisoida, miten ne voivat olla vastuullisempia. Eurooppa pitää saada sellaiseksi, että kansalaiset sen luovat ja se toimii kansalaisten hyväksi. Mr. Kiitoksia edustaja Scott. Nyt edustaja Vilimski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä haluan nyt ensinnäkin osoittaa iloa. 23. kesäkuuta Isossa Britanniassa järjestetään suuri demokraattinen tapahtuma ja ihmiset voivat siellä itse päättää omista asioistaan demokraattisesti. Myös Alankomaissa on demokraattinen enemmistö kansanäänestyksen puolesta EUn EUn liittymisestä. Ja myös Itävallassa omassa maassani ollaan hyvin tyytymättömiä Euroopan unioniin. Ja siksipä kysyn, miksi ei ole mahdollista sillä mantereella, jossa demokratia syntyi, oli kyse sitten Islannista tai Kreikasta, mm, historioitsijat eivät ole aivan samaa mieltä siitä, mutta että meidän mantereellamme palaisi jälleen demokratia. Mikään ei ole parempaa kuin demokratia. Jokaisessa valtiossa, jokaisessa järjestelmässä, joku on aina oikeassa, nimittäin kansa. Ette te, emmekä me, eivätkä minun poliittiset ystäväni, vaan suvereeni kansa. Ja Eurooppa astuu vain askeleen eteenpäin, jos onnistumme siinä, että ihmiset osallistuvat uudelleen demokraattiseen päätöksentekoon, eivätkä jää sen ulkopuolelle. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Korvin Mikke, yksi minuutti pan donald tusk powiedział że zależy mu na swobodnym przepływie ludzi po europie. zapomniał że zjednoczone królestwo nie. Niin, kiitoksia. Donald Tusk sanoi, että hän, äh, hänelle äh, ihmisten vapaa liikkuvuus on äh, tärkeä asia, mutta hän unohtaa sen, että että Irlanti tai Britannia, eivät, tai Britannia ei ole Schengen-maa. Me emme tarvitse mitään virkamiehiä, jotka keskustelevat asioista, jotka eivät meitä kiinnosta. Jos britit kuulisivat kaikki nämä keskustelut, niin 97 prosenttia varmasti haluaisivat äänestää Brexitin puolesta. Olen aivan varma siitä, että suurin osa haluaisi EFTAan ja varmasti myös Puola, Tsekki ja muutkin haluaisivat. Ja sitä paitsi, minä uskon, että EU täytyy tuhoa. Mr. Corvin Kiitoksia. Edustaja Corvin Mikke, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Buonannolta? Olkaa hyvä, edustaja Buonanno. Niin, minä kuulin e, e, kollegan puheenvuoron. Haluaisin kysyä häneltä, että jos meillä olisi taikasauva, jos hän olisi Junckerin tai Tuskin siellä, joka täällä istuu, mitä te tekisitte saman tien? Mikä olisi ensimmäinen asia, minkä tekisitte? Repeat your question, the second part of your question. Voitteko toistaa kysymyksenne toisen osion? Mitä tein jo, mitä tekisin jos mitä? Niin, niin sanoin, että sen jälkeen kun kuulin tänä puheenvuoronne, Minulle tulee mieleen tämä. Jos teillä olisi taikasauva, jos olisi, eläisimme satua, ja jos teistä huomen aamulla tulisi henkilö, joka voi olla Junckerin tai puheenjohtaja Tuskin siellä, mitä tekisitte ensimmäisenä tästä, tämän Euroopan suhteen? Ogłosiłbym koniec Unii Europejskiej. No, minä julistaisin EUn lopetetuksi, jos voisin. Fortunately we live in a real world. Onneksi elämme todellisessa maailmassa. Edustaja Gonzales, puolitoista minuuttia. Uh, Mike, please. Señor presidente, la... Puhemies, tämä sopimus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa oli ainut mahdollinen, vaikka emme sitä halunneet tässä muodossa. Tämä ei ole hyvä uutinen ja tämä on askel taaksepäin. Kaksi maailmansotaa läpikäynyt sukupolvi on häviämässä ja harvemmat eurooppalaiset muistavat, miksi toinen maailmansota syttyi ja mitä siitä seurasi. Tämä on vaarallista. Var- rakennamme Eurooppaa, jotta tällaisia kansallisia yhteentörmäyksiä voitaisiin välttää. Jotkut kansalliset johtajat käyttävät näitä asioita saadakseen suosiota. Eurooppa, joka rakennettiin sotien jälkeen, ei saa purkaa. Emme saa toistaa populismin ja nationalismin menneitä virheitä. Meillä on paljon ulkoapäin tulevia haasteita ja riskejä, mutta suurimmat niistä ovat EUn sisällä. Vuonna 1939 tilanne oli sama. Vanhaa populismia, vanhaa nationalismia. Eli emme saa heikentää Eurooppaa. Toistan tämän vielä. Me tarvitsemme yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta kuulkaa, Englanti, Pohjois-Irlanti, Wales ja Skotlanti yhdessä tai erikseen tarvitsevat paljon enemmän EUta, koska EUn ulkopuolella on todella kylmä. Ja vielä yksi asia tähän loppuun. Kansanäänestys pidetään ja britit päättävät, mitä tehdään, mutta sanon teille yhden asian. Tekivätpä britit mitä tahansa, Eurooppa jatkaa me täällä puhumme yhdistyneestä kuningaskunnasta ilman brittejä. Tämä on aika hyvä metafora. Thank you, Mr. President. The settlement... Kiitoksia, puhemies. Tämä sopimus, josta on neuvoteltu ja yksimielisesti hyväksytty mm, kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Se on oikeudenmukainen tasapainoinen sopimus ja kaikkien toimielintä täytyy olla ylpeitä siitä, että EU on kyennyt ajoissa tämän saman aikaan. Tämä sopimus tunnustaa sen, että yhdistynyt kuningaskunta voi vielä hyötyä yhtenäismarkkinoista ilman, että se on sitoutunut yhä läheisempään unioniin ja poliittisen integraation, vaikka tämä periaate onkin voimassa muille. Tämä sopimus takaa sen, että puntaa ei syrjitä ja samanaikaisesti se on täysin linjassa perussopimusten kanssa ja sen kanssa, että täytyy olla tasa-arvoinen pelikenttä koko yhtenäismarkkinoilla ja yhteisen sääntökirjan puitteissa. Lisäksi tässä että euroalueen on integroituva entisestään. Eli jos äh, Ison-Britannian kansalaiset päättävät jäädä unioniin, me ryhdymme tutkimaan komission ehdotusta äh, kunnioittain täysin äh, tätä sopimusta ja me emme tule ehkäisemään tai lykkäämään sen täytäntöönpanoa. Tietenkin oikeudellisesti Euroopan parlamentti voi vain muodollisesti komission ehdotuksen pohjalta toimia, mutta poliittisesti tämä keskustelu selvästi osoittaa, että tämä sopimus saa laajan enemmistön taakseen täällä parlamentissa, joten me tulemme olemaan oikeudenmukaisia, me pidämme kiinni sanastamme. Nyt on Ison-Britannian kansalaisten tehtävä varmistaa heidän hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa. Kiitos. Now, uh, Mrs. Bearder, one... Kiitoksia. Edustaja Bearder, yksi minuutti. E Haluaisin kiittää EUn johtajia siitä, että sietävät brittien vaatimuksia, ovat ottaneet vaarin Cameronin ja hänen puolueensa vaatimuksista. No nyt taistelu jatkuu, kansanäänestys on tulossa, mutta ei sitä vielä ole voitettu. Me olemme kuulleet 20 vuoden ajan pelot, ja mm, valheita. Ne ihmiset, joille minä puhun, haluavat kuulla, että heidän tulevaisuutensa on vauras ja turvallinen. EU-ssa pysyminen on paras keino taata se. Nyt meillä on pääsy maailman suurimmalle sisämarkkina-alueelle. Se on, painaa vaakakupissa enemmän kuin muut kauppasopimukset, mutta tässä on kyse myös terrorismin torjumisesta ja muiden, muihin haasteisiin vastaamisesta. Ne, jotka vetoavat ää, EU-sta lähtemistä ovat kuin sopuleita, jotka ovat menossa kallion jyrkänteelle. Ei tämä ole millään tavalla isänmaallista, se on idioottista. Pysykäämme sisällä EU-ssa yhdessä niin, että EU, Brit- Britannia voi olla ylpeä myös tulevien sukupolvien puolesta. Mrs. Sargentini. Kiitoksia, edustaja Sargentini. Yksi minuutti. voorzitter. Voorzitter. Kiitos, puhemies voimme järjestää erilaisia huippukokouksia maahanmuutosta Turkin kanssa, ilman Turkkia, Kreikan kanssa, ilman sitä, Balkanimaiden, maiden, Itävallan kanssa tai ilman näitä. Näin voidaan tehdä usean otteeseen, mutta emme me saa maahanmuuttokriisiä hallintaan. Täältä tuli viime vuonna miljoona ihmistä. Näin voi käydä myös tänä vuonna. Jos puhumme ulkorajojen ja sisärajojen sulkemisesta ja katsomme toisaalle, ja näinhän sisäasiaministerit tekevät. He pohtivat mahdollisen Schengen-artiklan käyttämisestä ja rajavalvonnan aloittamisesta. Meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että meidän täytyy löytää paikka näille maahanmuuttajille, ei sysätä heitä yksin Turkkiin tai Kreikkaan. Zemberg. Teillä on sininen kortin kysymys edustaja Vosenbergiltä. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia kovasti puhemies. Kuuntelin tarkkaan, mitä Sargentini sanoi. No tietysti teille pakolais ongel. niin kun puhutaan talo, tästä pakolaisongelmasta, niin johtuuko se huippukokouksen päätöksistä vai siitä, että kukaan ei ole oikeastaan halunnut ö, suostua niihin sisäisiin siirtoihin, joita ähm, on edellytetty, eikä ole haluttu myöskään pitää huoli siitä, että Turkki pitää kiinni velvoitteesta. Kiitos, puhemies. Tämä on maahanmuuttokriisi, ja pakolaiskriisi ensisijaisesti. Heidän pitäisi saada pakolais- ja turvapaikka-asema. Tässä on kyse poliittisesta tahdosta ja päätöksistä. Ei riitä, että olemme tiukempia Turkin suuntaan. Kolme miljardia ei ole vielä maksettu. Emme halua Turkkiin Turkkia jäseneksemme, emme halua viisumivapautta Turkille. E, haluamme, että 2,5 miljoonaa pakolaista jää tuohon maahan. Kiitoksia edustaja Borgetsi, yksi minuutti. Puhemies on vakuuttanut siitä, että olisi jotain äh, haittaa siinä, että Iso-Britannian kansalaiset voivat päättää, että jäävätkö he lähtevätkö Euroopasta, eikä kaikkia näitä etuja äh, ole näkyvissä. Ei neuvosto ole päättänyt mistään merkittävästä maahanmuuton suhteen, on lahjoittanut kolme miljardia Turkille, äh, onko valvontaa, mutta minä haluan kiinnittää huomion erääseen asiaan, haluaisin kiinnittää teidän puhe teidän huomionne siihen, puheenjohtaja Tusk ja myöskin komission huomenna on, on Euroopan kansalainen, joka tapettiin sen jälkeen, kun häntä kidutettiin kauhealla tavalla, 28-vuotias italialainen, ja Eurooppa, joka käsittelee ihmisoikeuksia joka paikassa ei anna, ää, pane ääntään kuuluville. Tämä on häpeällistä. Me haluamme tietää Egyptiltä, miten asiat ovat menneet, mikä on totuus ja tätä Italian hallitus on vaatinut useaan otteeseen. Eurooppa ei sano mitään, eikä korkea edustaja Mogherini. Tämä on häpeällistä. Hyvä on. Ja sitten edustaja Funtulis yksi minuutti. Kiitoksia kovasti huippusopimuksessa sanottiin, että Euroopan rakentamisella ei ole tulevaisuutta nykymuodossa. Jossain vaiheessa asiat kiihtyvät ja Eurooppa ei enää pysty vastaamaan haasteisiin. UK haluaa poikkeuksellisen statuksen, jotta se suostuu jäämään EU-hun. Se haluaa suojella kansalaisiaan ja kansallista suverenisuutta, mutta onhan muillakin mailla kansalaisia ja suverenisuutta heidän pitäisi, niiden pitäisi voida pyytää samoja asioita. Miksi emme noudata UK esimerkkiä? No, asia nyt kuitenkin on niin, että Kreikka on kuristettu, tukahdutettu. Minkäänlaista solidaarisuutta ei ole tarjolla. Pelkkä valheiden kudelma on ollut meidän sopimuksemme. Ja muun muassa NATOn läsnä, läsnäolo ja kaikki tällainen. Kreikkalaiset pitävät kaikkia tätä tragediana hallitus ja liittolaiset ovat järjestäneet varsinaisen tragedian. Turkilla ei ole mitään sijaa Euroopassa. Tehkää jotain Egean merellä. Me, meitä huolestuttavat nämä teidän suunnitelmanne. 30 seconds. Edustaja Brock, puolitoista minuuttia. Uh, herr präsident des europäischen rates herr kommissar hyvä puhemies komission jäsen neuvoston puheenjohtaja haluaisin kiittää herra tuskia ja junckeria hyvästä yhteistyöstä jota he ovat tarjonneet parlamentille huippukokouksen aikana. euroopan sielua ei näissä neuvotteluissa myyty. Iso-Britannia sai sen, mitä se tarvitsi tässä yhteydessä. Me myös otimme velvoitteen siitä, että pidämme kiinni lainsäädännöstä ja säännöistä, mutta poliittisesti kuitenkin sitoudumme viemään tätä hanketta loppuun. Tärkeätä, tämä on tärkeää ja tämä tuli selväksi neuvotteluiden ilmapiiristä. Olen sitä mieltä, että tämä sopimus voidaan myös toteuttaa. Tämän pitää myös näkyä lainsäädännössä. Ja tällä, tältä pohjalta voimme täyttää sen, mistä Cameron puhui neuvotteluiden lopussa. Iso-Britanniallakaan ei ole tässä muutuvassa maailmassa mahdollisuuksia vaikuttaa, mikäli se ei toimi yhdessä Euroopan kanssa terrorismin ja muissa kysymyksissä ilma, tulemme näkemään, että ilman meitä venäläiset ja amerikkalaiset tekevät oman sopimuksensa. Meidän täytyy ymmärtää se, että emme voi yksin kansallisvaltiona selvitä, vaan yhdessä. Ja näin voimme saada tavallaan suverenisuuttamme takaisin. Toivottavasti tämä vahvistaa brittien mielipiteitä, kun he tekevät päätöksiä. Mr. Anders. Kiitoksia. Hyväksytty sinisen kortin edustaja Anderssonilta. Vain yksi sininen kortti, edustaja Jurek. Yksi. So, Mr. Anderson. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Kiitoksia. Edustaja Brock. Minä uskon, että sopimus, josta puuttuu ei-euromaiden äh, oikeus, äh, moraalinen oikeus jäädä äh, epäonnistuneen yrityksen ulkopuolelle puuttuu, että silloin tästä sopimuksesta puuttuu jotain, eikö sitä pitäisi täydentää? Lissabonin sopimuksessa sanotaan sel- selvästi, että 26 valtiolla on velvoitteita euroa kohtaan. 19 on näin jo tehnyt ja seitsemän on näitä toteuttamassa ja niiden pitää siis näin tehdä. Vain kahdella valtiolla on opt-out. On sovittu, että euroalueita voidaan syventää. On sovittu myös siitä, että kaikilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet ja on sovittu siitä, että näiden, nämä seitsemän maata saavat edut euroalueesta myöhemmässä vaiheessa, eikä mitään monen valuutan Eurooppaa tai euroa haluta luoda. Siis Rodriguez. Kiitoksia. Edustaja Rodriguez, yksi minuutti. Hyvä puhemies. Hyvä puheenjohtaja, te puhuitte investoinneista ja Schengenistä siitä, että investoidaan Schengeniin, tämä on hyvä idea, koska tämänhetkinen Schengen-alueen hajautuminen vaatii hyvin kiireellistä toimintaa ja meidän täytyy luoda todellinen eurooppalainen raja, mutta mikä on sitten oikea eurooppalainen raja? Sen ei pitäisi olla mikään pikkilankamuuri ja se, että me luoisimme jonkinlaisen eurooppalaisen linnakkeen. Todellinen eh, eurooppalainen raja on enemminkin tällä vuosisadalla sellainen rakenne, jos jonka avulla luodaan suhteet Euroopan ja sen naapurimaiden kanssa niin, että todellinen Euroopan raja on puolustusrakenne, jossa on logistiikkaa, tiedustelutoimintaa ja voidaan taata perusturvallisuus Euroopan kansalaisille, hallinnoida ihmisvirtoja ja antaa apua pakolaisille kunnollisin standardein. Tämä on suuri investointi tulevaisuuteen tavoitteen kannalta ja meidän pitäisi pian päättää tällaisesta investoinnista. Kiitoksia. Nyt edustaja Atkinson yksi minuutti. Um, Haluaisin <clears throat> kiittää ähm, Kaakkoisen vaalipiirin vieraita. Olette tervetulleet tietysti. Tämä on ollut mukava kokemus. Niin, äh, David Cameron ei sanonut ihan kaikkia <clears throat> niistä sopimusmuutoksista, joita olisi halunnut. Minä olin äh, läsnä keskusteluissa ja pääministeri sanoi, että hän halusi vastata, äh, halusi, halusi kohdata äh, valitsijoita, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että mitään sopimusmuutoksia ei tule. Äh, tämä etuihin liittyväkin sopimus on sellainen, että sekin saatetaan haastaa. Kaikki on vain suuntaantavaa, ei oikeudellisesti sitovaa. Tämä pääministerin paperi ei ole minkään värti oikeastaan. EUn edustajat voivat heti kansanäänestyksen jälkeen repiä sen. Pitää lähteä EUsta. Mrs. Shoidrova. Kiitos. Seuraavaksi Shoidrova puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Hyvät ystävät, Pidän hyvänä tätä saavutettua sopimusta. Se on tahdon ilmaus 27 jäsenvaltiolta. Tässä luodaan olosuhteet jotka, ja ehdot, jotka sekä muut eu että yhdistynyt kuningaskunta voivat hyväksyä. Tämä jatkaa neuvotteluita lainsäädäntömuutoksista, joita käsitellään myös täällä – mutta tässä tärkeitä ovat se, että ei kajota yhteisiin arvoihimme tai perustamissopimuksiin. Arvostan kaikkia niitä, jotka pystyvät torjumaan populismia. Ja on hienoa, että täällä on kuultu brittiääniä sen puolesta, että he pysyisivät EU-ssa. Esimerkiksi herra Fox puhui tämän suuntaisesti. Toisaalta sitten herra Farage tässä tulkitsi väärin Tsekin pääministeri. Hän vain sanoi, että voi syntyä jälleen dominoefekti vähentämään integraatiota. Ja täällä olisi kielteisiä eh, seurauksia, siis mikäli äänestettäisiin EU-sta erosta. Me emme halua erota EU-sta, mutta tällainen riski kansanäänestykseen aina liittyy Tusk käyttää paljon energiaa näihin neuvotteluihin. Toivottavasti hän tekisi näin myös maahanmuuttokysymyksissä. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten äh, grafiini Sininen, kysymys, sininen kortti. Niin, minäkin olen sitä mieltä, että Britannian tulisi pysyä EU-ssa ja ymmärrän, että tekin olette samaa mieltä. Haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Oletteko sitä mieltä, että että niiden myönnytysten jälkeen, joita britteille on tehty, ja jos oletetaan, että ö, vastaatte kyllä, niin uskotteko, että sisämarkkinat ja tasapuolinen ö, kohtelu ja vapaa liikkuminen ovat asioita, joita edelleen kunnioitetaan? Ja sen přesvědčena, že dohoda je... Niin. Sopimus siis noudattaa arvojamme ja sisämarkkinoita ja kaikki, mistä puhuitte, kunnioitetaan. Totta kai me puhumme kaikista lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä, mutta yhtenäismarkkinaperiaatetta ei saa loukata. Weinholz, minuutti. Kiitos puhemies. On hyvä, että meillä on nyt pohja tälle brittien kansanäänestykselle. He voivat tässä päätöksen tehdä ja varmasti tekevät oikean päätöksen. Valitettavasti muita tärkeitä päätöksiä on lykätty. Esimerkiksi pakolaiskysymyksen osalta se aiheuttaa meille paljon työtä. On tärkeää, että tässä voidaan tehdä päätös maaliskuun huippukokouksessa. Nyt todella tarvitaan kapasiteetin vahvistusta lähtömaissa, uusia rakenteita, lisää määrärahoja, turvallisuutta rajoilla. Näitä ei saada aikaan, jos lähdemme liikaa rakentamaan sisärajoja. Tarvitsemme tukea Kreikalle. Ja vielä lopuksi. Täällä on puhuttu paljon eurooppalaisista ratkaisuista ja tällainen todella nyt tarvitaan. Bertelsmann säätiön arvio osoittaa, että tässä tarvitaan Eurooppaa, ei mitään kansallista yksin toimimista. Edustaja Karas, puolitoista minuuttia. Hyvät mm, puhemies, hyvä puheenjohtajat, kai omatkin aiheet, pakolaiset ja iso britannian kansanäänestys ovat aiheita, joilla on yksi yhtenäinen piirre, että on äh, poliitikkoja, jotka eivät ole vakavasti otettavia, eivätkä rehellisiä, jotka leikkivät ihmisten huolilla ja peloilla sen sijaan, että yrittäisivät saada aikaan ratkaisuja. Kummassakin aiheessa on yhteistä se, että e, meillä, meidän poliittista perheistämme on ihmisiä, jotka sisäpoliittisia, puolueen sisäisiä ongelmia ja konflikteja, kansallista itsekkyyttä, henkilökohtaista e, kunnianhimoa e, vievät eteenpäin eurooppalaisen solidaarisuuden Eurooppa-hankkeen kustannuksella. Ja minä nyt vetoan kaikkiin, lopettakaa tämä peli Tämä asia on liian vakava sekä pakolaiskysymys että Ison-Britannian kysymys. Kyse on Euroopan yhtenäisyydestä, on kyse tästä yhteisöstä, ei ole kyse uudelleen kansallistamisesta ja oman itsekkyyden toteuttamisesta. Ja tämä on sanottava ihan suoraan. Ei ole hyväksyttävää se, että yhden ihmisen jos yksi eh, tekee, rikkoo lakia, niin sitten toinenkin saa rikkoa lakia. Ei voida hyväksyä sitä, että eh, jos yksi nostaa raja-aitoja, niin sitten perustellaan toisen raja-aitoja sillä, että eh, eurooppalainen ja kansainvälinen oikeus, meidän arvomme ja päätöksemme ovat riittäviä, jotta me voimme tässä ongelmassa saada aikaan ratkaisuja enemmän uskottavuutta kuin kaaosta. Edustaja Karas, Teille on sinisen kortin kysymys. Ja valitettavasti se on edustaja Balchitisilta. Mistä Balchit? Se on edustaja Balchitikselta. Ed- anteeksi nyt vain, herra. Anteeksi nyt vain, herra. Anteeksi. Edustaja Balchitis pyysi ensin sinisen kortin puheenvuoroa. Pyydän anteeksi, todella pyydän anteeksi. Olen pahoillani. Edustaja Balčytis. Gerimas e, Kalas, man atrodo, jūs iš tikrųjų labai daug ką pasakėt, kad mes visi daugelis čia esame įsitikinę, kad... Herra Karas, sanoitte puheessanne monia asioita. Ja minäkin uskon, että yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi pysyä Euroopan unionissa. Toivottavasti maalaisjärki tässä vie voiton. Mutta etkö usko, että Euroopan komission pitäisi laatia erilaisia kiintiötoimenpiteitä, joita sitten voitaisiin soveltaa siinä tapauksessa, että Britannia lähtee EUsta. Olemme kuulleet paljon puhetta Lontoon Citystä, mutta minusta meidän pitäisi puhua mahdollisista seurauksista infrastruktuuriin ja muihin kysymyksiin liittyen. Voidaanko tästä puhua nyt? Viime päivien neuvottelut ja kiitän erityisesti tätä liian vähän täällä korostetaan. Kiitän kollegoja Elmar Brock, Gualtieri, Verhofstadt, kollegoita tästä parlamentista, jotka ovat olleet mukana saamassa aikaan yhteisymmärrystä, koska sillä tavoin taattiin, että yhdessä komission kanssa yhteinen eurooppalainen kokonaisuus ei joudu kansallisten etujen alttarilla uhratuksi. Ja lähden siitä, että kansalaiset, Manfred Weber heitä siteerasi, että he haluavat vahvistaa yhteisöä eivätkä lähteä siitä. Jos yhdistynyt kuningaskunta sanoo ei, niin sitten tästä tulee prosessi muutenkin. Eihän tässä äänestetä tästä sopimuksesta, vaan siitä, että pysytäänkö vai lähdetäänkö. Mutta jokainen kansanäänestys, jonka hallitukset käynnistävät, on pakoilu ja parlamentaarisen demokratian heikentämistä. Edustaja Karas, koska tässä oli äsken väärin ymmärtämys, niin olisi oikeudenmukaista tehdä poikkeus ja antaa herra Adsonin esittää kysymys. Hyväksyttekö sen? Teillä nyt ei ole pakoreittiä. Merci, cher collègue Je dois vous... Arvon kollega Karas, on todettava, että kun ajatellaan viime viikon lopussa tehtyä sopimusta Cameronin ja valtionpäämiesten välillä, niin se oli ehkä menestystarina, mutta toisaalta kun ajatellaan sitä teatteria, joka siellä vallitsi, niin sai kyllä sellaisen näkökuvan, että Eurooppa ei kykene tekemään päätöksiä. Eikö tässä itse asiassa ole kyse nationalistisesta egoismista. Minä itse en ole tyytyväinen tähän sopimukseen, koska äh, kun ajatellaan neljän äh, kuukauden neuvotteluita, niin mitään päätöstä ei lopulta ole saatu tehtyä. Wieder beide Themen haben gemeinsam. Es gibt on olemassa päätöksiä ja ongelma on se, että näitä päätöksiä ei käsitellä vakavasti otettavalla tavalla. Ja se riippuu niistä ihmisistä, jotka näitä päätöksiä tekevät. Heidän täytyy ottaa itsensä vakavasti, koska jos ei ota itseään vakavasti, niin sitten häntä ei oteta vakavasti. Tämä koskee yhtä lailla pakolaiskriisiä kuin sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa – vaikka minä sanonkin, että nyt ei keskustellakaan tästä sopimuksesta, vaan siitä, että pysytäänkö Euroopan unionissa vai ei. Ja minä odotan poliitikoilta, että he ovat vakavasti otettavampia ja ottavat vakavasti päätöksien toteuttamisen. Meillä on ongelma jäsenvaltioissa, koska ei olla rehellisiä näiden päätösten suhteen, ja yksi asetetaan toista vastaan jos pidetään kiinni siitä, mitä on luvattu, niin sitten kaikilla menisi paremmin. Edustaja Niedermüller, yksi pysä, minuutti. Kiitoksia, varapuhemies. On kaikkien etujen mukaista, että Britannia pysyisi EU:ssa, mutta kun luemme uutta sopimusta, emme voi olla täysin tyytyväisiä. Jos katsotaan esimerkiksi turvan leikkauksia, tämä on todella syrjivää ja jättää kitkerän maun suuhumme. Herra Farage ja äärioikeisto aloittivat tämän kampanjan itäisistä EU-maista tulevia työntekijöitä vastaan. Eivät puolalaiset tai unkarilaiset mene Britannian sosiaalietuuksien takia, vaan siksi, että heidän kotimaissaan ei ole työtä. Muistakaa, että he eivät näe perheitään joka päivä. Ja tässä todella pannaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat maksumiehiksi. Leikkaamalla sosiaaliturvaa heikennämme eniten köyhien asemaa. No, miksei sitten leikata sosiaaliturvin meneviä maksuja? Voi olla, että muut EU-maat haluavat lähteä mukaan tähän peliin. Kiitoksia edustaja Suitsaa. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti. Me olemme rakentaneet Euroopan unionia, jotta voisimme välttää konflikteilta ja jotta voisimme rakentaa rauhaa. Ei, emme sen vuoksi, että ö, ähm, altistuisimme populismille. Ne, jotka loivat Euroopan unionin, olivat riittävän nurheita voidakseen luoda Schengenin alueen ja eurovyöhykkeen ja onnistuivat äh, yhdistämään Euroopan. Meidän täytyy säilyttää tämä tilanne. Äh, puheenjohtajamme Weber tähdensi aivan oikein sitä, että Libyan, Libyan sodassa, Ukrainassa, Syyriassa – me olemme äh, antaneet suuremman painoarvon Britannialle kuin näille kriiseille ja, kriiseille ja sodille. Kun ajatellaan äh, omaakin työttömyyttämme täällä unionissa, niin onko tämä nyt oikein? Juncker sanoi tässä jokin aikaa sitten, että joko olemme rohkeita tai kaikki luhistuu. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla rohkeita, urheita. Euroopan unioni ei saa luhistua. Ja minä uskon, että että äh, britit ovat riittävän äh, järkeviä, että voivat tehdä oikean päätöksen äh, kesäkuussa. Uskon, että he äänestävät kyllä jäädäkseen Euroopan unioniin. Se on ainoa oikea ratkaisu sekä unionin kannalta että Ison-Britannian kannalta. Te, puheenjohtaja Tusk, sanoitte ja kiitän teitä <clears throat> tästä. Sanoitte, että tämä on Euroopan historian vaarallisimpia vaiheita, mutta se on ihan totta, mutta me olemme myös keskellä järkyttävää maahanmuuttokriisiä, toisen maailmansodan jälkeen kaikkein pahinta. Ja siksi minä odotan 7. Maaliskuuta, maaliskuuta hyvinkin optimistisesti, koska silloin ö, Turkin huippukokouksen tulokset ovat näkyvissä. Before asking you whether you are... Ennen kuin kysyn teiltä, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Jakovcicilta, minun täytyy ilmoittaa, että me pyydämme äh, kollegaamme edustaja Guillaumea äh, puhumaan ja sen jälkeen me kuulemme äh, puheenjohtaja Tuskia, koska hänen täytyy lähteä ja sitten jatkamme keskustelua, joten tämä on nyt tämä tilanne. Joten hyväksyisittekö sinisen kortin edustaja Jakovcicilta? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Suitsa, että hyväksyitte sinisen kortin kysymykseni. Minä kuuntelin teitä tarkkaan, tunnen teidät hyvin ja tiedän, että haluatte, että yhdistymiskuningaskunta pysyy Euroopan unionissa. Minun ajattelen samoin. Kuitenkin me Kaksi tai Euroopan parlamentti emme päätä tästä asiasta. Ison-Britannian kansa päättää tästä asiasta. Jos britit päättävät haluavansa lähteä unionista, niin oletteko sitten samaa mieltä kanssani, että tämä on yhdistyneen kuningaskuntan lopullinen päätös, eikä mitään lisäneuvotteluja enää käydä siinä tapauksessa, koska yhdistyneen kuningaskunnan on uudelleen neuvoteltava jäsenyytensä. Yritän vastata. Niin, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä sopimus on lopullinen sopimus. Mutta Eurooppa-neuvosto on tehnyt myönnytyksiä, se on äänestänyt yksimielisesti, enkä usko, että meidän pitäisi antaa Briteille mahdollisuus neuvotella uudestaan jäsenyydestä. Joten vastaus on siis kyllä. Qu'il soit question de migrants, finalement la question sous Niin, äh, kysymyshän kuuluu, että pystyykö Euroopan unioni pysymään äh, yhtenäisenä erilaisuudessaan ja jopa vastakkainasettelussakin. Mitä, mitä perjantaina päätettiin? Ja Se oli täysin surrealistinen tilanne, ei mitään. Äh, niin kutsutut hot hotspotit on perustettu, mutta mutta ongelmia on edelleenkin. Ja sitten kun ajatellaan yhteistä päätöstä, niin sitä estää sekin, että eri maat tekevät omia ratkaisujaan. On erilaisia sisä- ja ulkorajojen kontrollia ja valvontaa, mutta epäyhtenäistä. Tämä johtaa siihen, että Eurooppa eristäytyy. Tämä on alkanut jo Kreikasta. Balkanin reitti on vaikuttanut tähän asiaan. On haluttu sulkea reittejä ja komissio ennakoi jo mahdollista humanitaarista kriisiä. Kysymykseni kuuluu, mi, miksi Euroopan neuvosto ei voi tehdä suuria päätöksiä? Neuvosto valitettavasti keskittyy pikkuasioihin. President Tusk, you have... Kiitoksia. Nyt puheenjohtaja Tusk, teillä on puheenvuoro ja sitten komission jäsen Dombrovskis saa puheenvuoron ihan lopussa. Puheenjohtaja Tusk. Kiitoksia Kiitoksia oikein paljon ymmärtämyksestä. Vain kaksi kommenttia. Kaksi asiaa, joista keskustelemme tänään. Yhdistyneen kuningaskunnan sopimus ja maahanmuutto liittyvät tiukasti toisiinsa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että se, miten puutumme maahanmuuttokriisiin, vaikuttaa voimakkaasti kansanäänestyskampanjaan kaikki ne, jotka haluavat ylläpitää Euroopan unionin yhtenäisyyttä, koko lännen yhtenäisyyttä ja jotka ovat sitä mieltä, että olemme nyt historiallisessa äänekohdassa. Meidän pitäisi edistää tällaista yhteistä suunnitelmaa mahdollisimman voimakkaasti. Yhteisellä suunnitelmalla tarkoitan sitä, että pannaan tehokkaasti täytäntöön päätöksemme, että kunnioitetaan täysin Schengenin koodistoa ja että toimitaan yhdessä Turkin kanssa. Jos tämä toiminnan yhtenäisyys maahanmuuttokriisissä, jos sitä joku rikkoo, rikkoo, niin silloin hän ehkä edistää eh, yhdistyneen kuningaskunnan eroa EU-sta. Yhdistyneen kuningaskunnan sopimus astuu voimaan ainoastaan, jos Ison-Britannian kansa päättää jäädä unioniin. Jos he päättävät lähteä unionista, tämä sopimus raukeaa. Ja kenelläkään ei pitäisi olla mitään illuusioita tässä asiassa. Tämä meillä ei ollut yhtään e, yhdessäkään Tämä ei ollut yksi monista neuvottelukierroksista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tämä oli ensimmäinen ja viimeinen neuvottelukierros. Muita neuvottelukierroksia ei tule olemaan. Kiitoksia ja pyydän vielä anteeksi, että minun teknistä syystä piti lähteä nyt. Kiitoksia puheenjohtaja Tusk ja nyt pyytäisin, että edustaja Jannis puhuisi puolitoista minuuttia. Kiitos, Hyvä puhemies. On vaikea olla eri mieltä Junckerin ja Tuskin arvioista liittyen tähän sopimukseen EUn ja Iso-Britannian välillä. Odotan kansanäänestyksen jälkeisiä neuvotteluita innolla Varmasti muistatte Syyrihissä pidetyn puheen, joka koski EUn Yhdys, Yhdysvaltoja. Mutta tämä kansanäänestys aiheuttaa vaara yhdistyneelle kuningaskunnalle. Siitä voi tulla pieni Englanti, joka taistelee maailmaa vastaan. Aion edelleenkin äh, panostaa Schengeniin. Täytyy muistaa, että Turkki on osa ongelmaa ja ratkaisua. Tietyt maat vetävät Pohjois-Afrikasta tulevia puoleensa – Meidän kaikkien täytyy yhdessä etsiä ratkaisuja ja uskon, että Eurooppa pystyy tähän kyllä. Se pystyy löytämään ratkaisun. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Kaseto Kienge. Yksi minuutti. Grazie. Eh, Kiitoksia, puhemies Meillä oli jälleen yksi Eurooppa-neuvosto, joka päättyy siihen, että ei mitään ei ole tehty ja jälleen lykätään maahanmuuttokysymystä seuraavaan kuukauteen. Tämä osoittaa, että unioni on kriisissä, mutta uskommeko todellakin, että tätä maahanmuuttokriisi voidaan puuttua? Unionin tavoitteena täytyy olla virtojen rajoittaminen, ulkorajojen suojaaminen ja laillisen maahanmuuton sääteleminen. Onko tämä Euroopan neuvoston lähestymistapa? Entäpä mitä olisi, jos meillä olisi tällainen pitkän aikavälin politiikka, jossa yritetään siirtolaispolitiikkaa säädellä, varmistetaan laillisia maahanmuuttoteitä ja integroidaan maahanmuuttajat maidemme yhteiskuntiin ja politiikkaan. Euroopan parlamentin mietintö maahanmuuttoilmiöstä vastaa konkreettisesti tähän näihin kysymyksiin. Me tarvitsemme enemmän solidaarisuutta ja vastuunjakoa. Muuten, puhemies, eh, ei ole, jos meillä ei ole pitkän aikavälin näkemystä unionissa, tulemme epäonnistumaan poliittisesti ja tulemme myöskin eh, joutumaan luopumaan eh, ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, joka on suuri saavutus unionissa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Högmark, yksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Mielestäni on silminpistävää se, että tämän iltapäivän keskusteluissamme aika harvat ovat ö, esittäneet niin kutsut, ne, jotka esittävät vastakkaisia mielipiteitä, niin aika harvat ovat keskustelleet nimenomaan tästä ongelmasta. Tässä ei ole kyse ainoastaan Euroopan unionista ja siitä, millaiseksi haluamme Euroopan unionin kehittyvän. Tässä on kyse Euroopasta, vakaudesta, turvallisuudesta, va- vauraudesta, haasteista. Putin, Venäjä, Ukraina, provokaatio eri jäsenvaltioille. Ja tiedämme, että ne jotka vastustavat EU-jäsenyyttä, niin, niin no, en tiedä mitä he Putinista ajattelevat. Me tarvitsemme taloudellista vaurautta, me haluamme talouden elpymistä ja niin edespäin, mutta nämä vastustajat eivät välttämättä puolustaa sisämarkkinoita, mutta kun ajattelemme vaikkapa vakauteen liittyviä ongelmia, niin no, Putin on haaste Pohjois-Afrikan tilanne, pakolaiskriisi, ilmastonkriisi, ilmastopolitiikka. En usko, että kukaan ajattelee, että me voisimme ratkaista näitä ongelmia ilman, että olemme yhtenäisiä. Ne, jotka ö, puhuvat ö, fragmentaation puolesta, niin puhuvat Putinin ja Lepenin pussiin. Britanniankin täytyy ymmärtää, miten tärkeä Britannia on Euroopalle ja Euroopassa. Herr, Herr Höckmark. Kiitoksia. Edustaja Höckmark, teillä on siisen kortin kysymys. Edustaja Marek Juurekilta, hyväksyttekö sen? No olisipa kummallista, jos kukaan ei olisi pyytänyt. Hyvä on, edustaja Juure, 30 sekuntia. Dziękuję za to, co mówił pan na temat zagrożenia. Kiitoksia, kiitoksia kovasti Kiitos siitä, mitä sanoitte Venäjän aiheuttamista uhasta Euroopalle, erityisesti sille alueelle Eurooppaa, jossa oma maani on. Eikä tästä tunnu, että juuri hallitukset ja suuret eturyhmät haluavat keskustella Euroopasta. Ne hyväksyvät suuret hankkeet, kuten Nord Stream, ja näistä on haittaa maille. Me emme saa syyttää julkista mielipidettä tai kansalaisia, vaan täytyy katsoa hallituksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. On sanottava, että olen aika vakuuttunut siitä, että eurooppalaiset pitävät tärkeämpänä vakautta ja turvallisuuttamme. He haluavat rauhaa, näkevät uhkat, haluavat, että meillä on vastuullista energia- ja ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Ja meidän tehtävämme on varmistaa se, että voimme olla tiennäyttäjinä. Kukaan täällä tänään ei ole sanonut, että tänään iltapäivälläkään, että voimme ratkaista näitä ongelmia paremmin yksin, koska yksin sitä on yksin. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Valenciano. Yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia, rouva puhemies. Olemme käyttäneet paljon aikaa siihen, että pyrimme välttämään, välttymään Brexitiltä. Ja onkin hyvä, että näin teemme, mutta olen yllättynyt pienestä aika ajasta tai energiasta, jota käytämme, jotta voitaisiin välttyä euroexitiltä. Eli siltä, että euro, EUn hallitukset erkanevat meille tärkeistä arvoista. Eli viittaan tässä pakolaiskriisiin. Pakolaiskriisi on se todellinen kriisi Euroopassa tällä hetkellä. Eurooppa on väittänyt tekemänsä jotakin. Tämä on kriisi, joka todella esittää kaiken sen, minkä puolesta olemme taistelleet. Olemme käyttäneet aikaa Brexitin välttämiseen, mutta samalla olemme unohtaneet puolustaa oikeudenmukaisuuden, solidarisuuden arvoja, joita EU on tähän asti kannattanut, mutta ei enää. Kiitoksia. Viimeinen puhuja ennen tätä menettelemään puhujalistaa on Paolo Rangel, puolitoista minuuttia. Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Minun on sanottava, että tämän Eurooppa-neuvoston huippukokouksen tulokset, eh, erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla ja tämän sopimus ovat tyydyttäviä. Sopimus ylläpitää Euroopan unionin etuja, mutta jollain lailla yrittää ottaa huomioon ne monimutkaiset kysymykset, jotka nousivat esiin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöistä, joten meillä on nyt tässä erilaisia ehdotuksia, jotka ovat tasapainoisia ja hyväksyttäviä. Se, mikä tässä on tärkeää, on, että Euroopan unioni ensinnäkin ei puutu iso britannian kansan vapaaseen valintaan. He ovat täysin vapaita valitsemaan, haluavatko jäädä Euroopan unioniin vai lähteä, mutta EUn täytyy tehdä hyvin selväksi se, että jos yhdistynyt kuningaskunta lähtee Euroopan unionista, sillä tulee olemaan seurauksensa. Eivätkä nämä seuraukset ole pyörrettävissä. On erittäin tärkeää, että brittiäänestäjät ja kaikki kansalaiset Euroopan unionissa tietävät, että unionissa on etuja ja haittoja, on hyviä ja huonoja puolia, on velvollisuuksia ja oikeuksia, joten tämä ei se on kyse eh, muustakin kuin vain ainutkertaista äänestyksestä. Eh, äänestystuloksella on seurauksensa eh, unionista lähteminen, eli brittien täytyy ottaa tämä huomioon, kun he tekevät vapaan valintansa. Kiitoksia. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Minulla on tällä hetkellä 14 puheenvuoropyyntöä. Ehkäpä noin kymmenen puheenvuoropyyntöä voin hyväksyä. Katson tätä aikaa. Jos pidätte kaikki tästä minuutin puheesta kiinni, niin on helpompi ottaa enemmän puheenvuoropyyntöjä. Ensin Märet McGuinness, yksi minuutti. Thank you, madam. Kiitoksia puhemies. Neuvoston kokouksessa keskusteltiin maahanmuutosta ja kuitenkin meidän keskustelumme keskittyy UK kansanäänestykseen, jota haluaisin ensin puhua maahanmuuttokysymyksestä, koska se liittyy siihen, mitä UKssakin tapahtuu. Ja <clears throat> äänestyksenkin tulos saattaa olla siitä riippuvainen. Euroopan unioni on, äh, kun ajatellaan vaikkapa äh, Libanonia, Turkkia ja Jordania, niin EU e on kyllä jäänyt toimimatta, ei ole pitänyt lupauksiaan. Niin esimerkiksi luotut rahat ovat jääneet saamatta. Kansalaisten huolet tavallaan johtavat Euroopan unioni, negatiivisuuteen Euroopan unionista. No, minä jo sanoin, että me emme saa puuttua suostua kansanäänestykseen, mutta kyllä meidän täytyy saada sanoa mielipiteemme. Minä olen naapurimaa, minä olen irlantilainen ja meillä on myös Pohjois-Irlanti naapurimaanamme. Ja kyllä meillä on tässä lehmäojassa ja minä haluan, että UK jäisi Brita- EUn. EU. Nikola Caputo für eine Minute. Seuraavaksi Nikola Caputo, yksi minuutti. Kiitos puhemies maahanmuuttokriisin vastauksena huippukokous hyväksyi Naton avustusehdotukset Egean merellä. Frontexin täytyy tehdä selkeää ja tiivistä yhteistyötä Naton kanssa. Se, että toimintaohjelma EUn ja Turkin välillä toteutetaan hyvin. Tämä on maailmanlaajuisesti strategisen tärkeää, jotta maahanmuuttovirtoihin voidaan puuttua. Meidän täytyy puuttua tähän Turkista tulevien pakolaisten kysymyksen entistä ponte, pontevammin. 7.3. pidettävä huippukokous on tässä kaikessa keskeisessä roolissa. Brexit, mahdollinen Brexit voisi aiheuttaa vakavaa hallaa vakaudelle Euroopassa ja iso britannian taloudelle. Jos tulos on se, mitä emme toivo, meidän täytyy kuitenkin kunnioittaa sitä, mitä neuvostossa on päätetty. Meidän täytyy pyrkiä pelastamaan Eurooppa tai se, mitä pelastettavissa on. Ja seuraavaksi Marias Notis yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Turkit edelleenkin lähettävät tuhansia meren yli Kreikkaan. Ja Fyrom on jo sulkenut rajansa. On mahdollista, että että Kreikasta tulee valtaisa Dachau, jossa vain taivassa on kattona. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet Kreikkaan, niin ainoastaan 400 on siirretty sisäisesti tai uudelleen. Ja asia on niin, että nämä ihmiset haluavat tulla Kreikkaan, koska toivovat voivansa jatkaa matkaansa Saksaan, haluavat mennä Bulgarian kautta ainoa keino on se, että Kreikka lähtee Schengenistä ja voi käyttää sen sotilaslaivastoaan voidakseen valvoa merirajojaan. Sen täytyy lakkaata soveltamasta Dublinin sopimusta turvallisuuden tähden. Kiitoksia. Seuraavaksi ja edustaja Bilbao Barantikka, yksi minuutti. arvoisa presidenta. Kiitos puhemies. Puolueeni on 30-luvulta edistänyt Euroopan hanketta ja siksi haluamme nyt tuoda esille huolenaiheemme tästä sopimuksesta. Tämä heikentää ja hidastaa Eurooppa-hankkeen etenemistä ja tässä todella on neuvoteltu varsin salaisesti. Tätä asiakirjaa alettiin laatia pikemminkin Cameronin puolueen sisäisten ongelmien ratkaisemiseksi kuin sen eteen, että Euroopassa päästäisiin eteenpäin. Eurooppa on pidetty syntipukkina Britannian omista omiin ongelmiin. Ehkäpä olisi järkevämpää puhua vain Englannin erosta eurosta, ei Brexitistä, koska kolme muuta maata saattavat jäädä unionin pian varmasti voimme havaita sen, että skottien, katalaanien, baskien ja muiden liittyminen eu on demokraattinen kysymys. Kiitoksia. Seuraavaksi Tanja González Penjas, yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, heräsimme tänä viikonloppuna siihen, että Britannian kanssa on päästy sopimukseen. Tämä kertoo paljon siitä Euroopasta, jota rakennamme nyt kriisin alussa esitetyt arviot ovat toteutuneet. Muille tarjotaan sellaista, mitä muut haluaisivat. Ja tämä yhteinen hanke menee takapakkia. Neuvoston hyväksymät ehdot e- edistävät eriarvoisuutta ei pelkästään palkkojen osalta, vaan myös kansalaisten aseman osalta. 180 000 espanjalaista asuu isossa Britanniassa. Heistä tulee tätä kautta toisen luokan kansalaisia, vaikka edesauttavat yhteiskunnan hyvinvointia. Tässä on toimittu hyvin mielivaltaisesti ja on vast- toimittu 45 ja 46 artiklojen vastaisesti seutsopimuksessa. Tässä pakotetaan edelleen säästöpolitiikkaan ilman minkälaisia neuvottelumahdollisuuksia. Seuraavaksi edustaja Sultan Baltso, yksi minuutti. Kiitoksia oikein paljon, puhemies. Haluaisin siteerata tätä asiakirjaa, joka hyväksyttiin tässä huippukokouksessa EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan suhteet, jäsenvaltioiden suverenisuut, jäsenvaltiot sopivat, että yhdistynyt kuningaskunta ei sitoudu yhä yhtenäisempään unioniin. Tämä kirjataan sopimuksiin sitten, kuin sopimuksia muutetaan seuraavalla kerralla. Eli nämä viittaukset eivät koske yhdistynyttä kuningaskuntaa. Tämä on erittäin tärkeä määräys tässä sopimuksessa. Tämä ei ole pelkästään symbolista. Tulevassa lainsäädännössä kaikki nämä lait, jotka viittaavat yhä yhtenäisempään unioniin eivät koske Euroopan eivät koske yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta tämä nostaisin syrjinnän. Ja syrjimättömyys on eurooppalainen arvo, joten tämä oikeus on annettava kaikille muille maille, jotka ovat kiinnostuneita äh, löyhemmästä yhteistyötä. Toivottavasti Unkari käyttää tätä mahdollisuutta pian. Seuraavaksi Sogor. Wenn er, er im Raum ist jos hän on täällä salissa. Niin, on selvää, että kaukana siitä, että kyse olisi ollut EUn uudistamisesta tai diplomaattisesta voitosta, niin viime viikolla tehty sopimus on pikemminkin, sen tarkoitus on olla myötäkarvaan yhden jäsenvaltion suuntaan. Euroopan unioni ja Äh, Britannia äh, pärjäävät kyllä parhaiten, äh, jos Britannia on mukana. Eivät kansallisvaltiot yksin pysty vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Tarvitaan vahvaa ja yhtenäistä unionia, mutta meidän täytyy olla varovainen sen suhteen, ettei tämä sopimus nyt avaa ikään kuin takaporttia muille maille, jotka haluavat erityiskohtelua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Juan Fernando López Aguilar, yksi minuutti. Presidenta. Kiitos puhemies. Neuvoston päätelmät osoittavat, että tässä on menetetty mahdollisuus. Mutta mikä tahansa voi olla parempi kuin se, että Britannia eroaa EU-sta. Tässä kuitenkin täytyy katsoa myös Cameronin vastuuta. Hänen oma puolueensa on jakautunut, konservatiivipuolue on jakautunut – ja nyt kansalaiset ottavat kantaa 23.6. On tärkeää, että eurooppalaista oikeutta noudatetaan, kun näitä päätelmiä lähdetään, täytäntöön panemaan. Ja ennen kaikkea henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei saa loukata, eikä maahanmuuttajista ja muista eu kansalaisista tehdä brit- Britanniassa toisen luokan kansalaisia, joilla on vähemmän oikeuksia. Pakolaisten oikeuksia samoin poljetaan edelleen todella ja uuden, tai sisäisten siirtojen lukumäärä on todella alhainen. Frau Rusa Tomasic. Kiitoksia. Nyt edustaja Rusa Tomacic, yksi minuutti. Kiitoksia. Nämä lausunnot, jotka seurasivat neuvotteluja, panivat meidät ajattelemaan, että kumpikin osapuoli oli tyytyväinen sopimukseen. Kuitenkin Iso-Britannian kansalaisten reaktiot osoittivat, että on vielä suuri joukko niitä, jotka eivät ole tyytyväisiä tähän sopimukseen. Tämä kertoo meille, että vaikka eh, yhdistynyt kuningaskunta pysyisikin Euroopan perheessä, meidän täytyy uudistaa tätä yhteisöä Tämä malli, jota monet johtajat vaativat ja monet ihmiset täällä parlamentissa on vanhentunut. Meidän täytyy nytkin hajauttaa poliittista valtaa Euroopassa ja kansallisesti. Ei me saa hämätä itseämme. Jos yhdistynyt kuningaskunta pysyy EU-ssa, se ei tule hiljentämään niitä miljoonia brittejä, jotka kritisoivat yhteisön tämänhetkistä tilaa. Toisaalta jos yhdistynyt kuningaskunta lähtee, se ei tita, jotka haluamme todellista uudistusta. Kiitoksia. Herr Huntis. Edustaja Huntis, yksi minuutti. Το Kiitoksia, puhemies. Komission politiikka on tekopyhää. Se on ollut tekopyhää maahanmuuttokysymyksessä ja sen me tiedämme. Nämä viimeaikaiset päätökset ovat tekopyhiä. Sanotte, että ette pysty toteuttamaan EUn lähestymistapaa maahanmuuttokriisiin. Mitä tapahtui voimakkaille EUn instituutioille jotka tuputtivat, sälyttivät meille memorandumeita ja tiukkuuspolitiikkaa. Onko tämä sama, sama toimielin ja instituutio ei, ei nyt yhtäkkiä pysty toimimaan, kun tuhannet taas tuhannet pakolaiset ovat rajoillamme? Vielä tulee miljoona saattaa vielä tulla. Mitä te aiotte tehdä? Aiotteko te saada Dublinin asetuksen toimimaan? Ja nyt kun meillä on uusi sopimus, niin tilanne vain heikkenee Kreikassa. Meidät pakotetaan ikään kuin geopoliittiseen mullistukseen. On asioita, joita voitte tehdä, mutta on asioita, joita ette voi tehdä Kreikalle. Ja se ihan siitä, riippuu siitä, mistä on kyse. Konstantinos Papadakis, yksi minuutti. Seuraavaksi edustaja Papadakis, yksi minuutti. Ξεκαθαρίζουμε ότι είναι η εφαρμογή των επικίνδυνων αποφάσεων του Συμβουλίου και όχι η παραβίασή του. Kiitoksia. Tämä toiminta on johtanut nyt siihen, että tuhannet pakolaiset ovat jumissa Kreikassa – Päätös on tehty kuitenkin jo helmikuussa. Nyt ollaan nostamassa ja luomassa uusia rajoja, rajoittamassa, pakolaisten liikku, liikkuvuutta. Ja tässä todella käydään kapitalistista, barbaarista sotaa pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan. NATO toimii nyt Egean merellä ja Turkki toimii entistä provosoivammin. Monet kansat ovat vaarassa ja meidän täytyy todella nyt taistella imperialistisia voimia vastaan, rasisteja, fasisteja vastaan. Tarvitsemme keinoja, joiden kautta pakolaiset pääsevät sitten lopullisiin vastaanottajamaihin. Maria Spiraki für eine Minute. Kirja Proedre, Antiproedre Dobrovskis, η κοινή δράση οφείλει... Kiitos paljon, puhemies. Yhteisten toimien pitäisi olla meille keskeisiä. Yhteisten toimien kautta ainoastaan onnistumme. Mitä tapahtuu nyt tämän pakotetun uudelleen sijoittelun kautta? Mitä tapahtuu? maksetaanko tai vaaditaanko jotain rangaistuksia niiltä jäsenmailta, jotka eivät toteuta näitä toimia? Eikö saada rakennerahastoja? Tai voidaanko hoitaa asiat yksin? Mitä tapahtuu Unkarin kaltaisille maille? Ja rikommeko kansainvälistä oikeutta? Onko Turkin kaltainen valtio tilanteessa, jossa se voi rikkoa kansainvälistä oikeutta. Tässä pitää toimia nopeasti. Vielä viimeisenä edustaja Brennan minuutti. Um, I'm sure I'm not alone, um, in being... En varmaankin ole ainoa, joka on huolissaan tästä demokraattisen unionistisen puolueen kannastaan Pohjois-Irlannissa. He, he vastustavat ilmeisesti sitä, että yhdistyskuningaskunta jää Euroopan unioniin, kun nimensä mukaisesti he ovat unionistisia unionistipuolueen kuitenkin, jos yhdistynyt kunta lähtee, tästä tulee kansanäänestys Skotlannissakin, jos se irtautuu yhdistyneestä kuningaskunnasta, niin mitään unionia ei enää ole, mitään Union Jackia ei sitten enää ole, jos meillä ei ole pyhän Andron lippua, niin mitään union jackiäkään ei ole, joten kehottaisin unionistista puolelta harkitsemaan kantansa, kuinka he voivat olla unionistisia ja sitten kuitenkin tekevät työtä unionin tuhoamiseen eteen, joten muuttakaapa kantaa. Danke Kiitos. Niin, edustaja Morai. Oliko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Kyllä, työjärjestyspuheenvuoro. Minä pyysin heti alussa puheenvuoroa tämän ilta, tässä, tänä iltapäivänä tähän äh, keskusteluun ilman äh, puhujalistaa. Ja millä tavalla tässä on valittu puhujat ja millä tavalla äh, te valitsette nämä puhujat ja miksi te kuvittelette, että tänne ylipäätään tulisi enemmän ihmisiä kuin 50 700, jos vain muutama saa puheenvuoron? Kiitos. Morve. Edustaja vai menettelysemmän puhelista, pyrimme ottamaan mahdollisimman monta puhujaa, mutta myöskin pitämään suhteessa suuremmat ja pienemmät ryhmät. Suuremmista ryhmistä otin jokaisesta kolme puhujaa, pienemmistä kaksi. Ja myös niiltä, joilla ei ryhmä ole teidän puolueestanne ja myös sitoutumistanne. Mielestäni näissä puitteissa tämä on ihan ymmärrettävää, Te olitte kolmas sitoutumaton ryhmätön puheenvuoron pyytäjä. Minä annoin kahdelle muulle puheenvuoron. Mielestäni olen toiminut ihan reilusti täällä täysistunnossa. Nyt komission jäsen Dombrovskis saa puheenvuoron. Viimeinen puheenvuoro komission nimissä. Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Yhdistyneen kuningaskunnan neuvotteluista haluaisin sanoa, että hallitusten ja valtioiden päämiehet sopivat sopimuksen, jossa otettiin huomioon pääministeri Cameronin huolet, ja nyt tämä on yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten käsissä. Puheenjohtaja Junckerin tavoin sanoisin, että jos vastaus on myönteinen, tehdään heti ehdotukset tämän sopimuksen täytäntöönpanemisesta parlamentin pöydälle. Siirtolaiskriisistä komissio tekee yötä päivää töitä tämän kriisin kanssa hallitakseen siirtolaisvirtoja, pakolaisvirtoja. Uskomme, että ratkaisu on mahdollinen ainoastaan, jos se on eurooppalainen. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja täytäntöönpantava niitä sopimuksia, jotka on jo solmittu. Joten ensimmäiset myönteiset merkit voimme nähdä parempien ulkorajojen sääntelyn kautta hotspot – järjestelykeskukset, palautuspolitiikka ja käännyttämispolitiikka. Ja lisätoimiin ryhdytään, jotta voidaan parantaa tilannetta ihan lyhyellä aikavälillä. Mitä sitten tulee yhteistyöhön kolmansien kumppaneiden kanssa? Tämä on erittäin tärkeää. Turkin ja EUn johtajien kokoontuminen 7. päivä maaliskuuta on keskeinen tässä mielessä. Meidän on annettava koordinoitu vastuu pääsiirtolaiskriisiin. Kiitos. Paljon kiitoksia komissio jäsen Dombrovskis. Keskustelu on näin päättynyt.